Annahme der Tagesordnung. Ich möchte Sie bitten, dem Pyytäisin, että Ruoferhain pyyntö otettaisiin vastaan, että hänen mietinnöstään äänestettäisiin ensimmäisenä, koska hänen täytyy mennä IMKO-valiokuntaan myös äänestämään, vastustaako joku tätä. Ei ilmeisesti, eli Ferhain mietintö äänestyksissä ensimmäisenä. Sitten esityslistan kohta kolme. pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta. Jos kukaan ei ole tehnyt huomioita, pöytäkirjat hyväksytään. Sitten kohta kolme puheenjohtajan ilmoitukset. Joitakin käännöksiä ei ole saatavilla, jos tämä Bulgari, Latvia, Liettua, Malta, Ruotsi, Portugali, Slovenia ja muutama muu näitä käännöksiä ei ole saatavilla. Hollantia voi puhua, mutta tulkkausta Hollantiin ei ole saatavilla. Asiakirja pinostanne. Te löydätte asiakirjan, joka koskee valiokunnan matkan kulttuuri pääkaupunkiin 2020 Portugalis Marsiin. Pyytäisinkin teitä, että lukisitte tämän, voitte oppia jotain. Matka oli menestys ja ehkä voisimme vielä tänä tai ensi vuonna vielä matkustaa paikalla, että voisin haistella kulttuuripääkaupunkia hieman vielä lisää. Huomenna aamulla äänestämme. Aika montakin äänestystä pyytäisin, että ottaisitte äänestyskorttinne huomenna mukaan. Sitten siirrymme kohtaan neljä. Pieni hetki angenommen. Punkt 4. Kohta neljä. Sorry, that's a mistake. It's a mistake, huh? Okay. So, wir kommen zu Punkt 4. Ich... Siirrymme kohtaan neljä. Annan itselleni puheenvuoron. No, milloinhan se nyt muutenkin jo on. Eli komission uusi ohjelma elinikäisestä oppimista. Unionin koulutus, ammattikoulutus, nuoriso- ja urheiluohjelma, yhteinen Erasmus. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, että me puhumme tästä. Tiedätte, että viime vuonna marraskuussa 2011 tehtiin ehdotus koskien koulutusta, ammattikoulutusta, nuoriso- ja urheiluohjelmaa. Ja vuodesta 2014 eteenpäin se on seitsemän vuotta voimassa. Toukokuun lopulla keskustelemme tästä ensimmäistä kertaa. Minä otin kantaa joihinkin kohtiin. Puhuin tästä itse nimestä, sen arkkitehtuurista, eri koulutusalojen näkyvyydestä ja puhuin myös nuoriso-osuudesta ja myös vähimmäisrahoituksesta. Tämä pieni teksti, jonka silloin esitin tai josta silloin pidin kiinni, teillä varmasti on tämä teksti vielä säilyttäkää se. Te saatte tänä iltana vielä toisen tekstin, jossa on huomioita niin eri osiin liittyen. Haluaisin tänään sanoa eh, jotain Erasmus Mastersista, kansainvälisestä ulottuvuudesta, Ähm, naapurimaiden roolista ja otan tässä myös kantaa ohjelman hallinnointiin ja sen toteuttamiseen. Eli me olemme kerran keskustelleet asiasta. Silloin puhumme ohjelman rakenteesta paperin ja tänä iltana tai ehkä jo saittekin sen, tai sitten saitte sen, saitte sen tänä iltana. Siis yhteenveto siitä, mitä tänään täällä esitän. Tässä on takuu rahastosta kysymys, mitä Erasmus Mastersin tulee tällaista takaurahastoa ehdotetaan komission taholta. Ja tässä annettaisiin rahoituslaitoksille osittainen takuu ja tätä kautta voitaisiin antaa siis opintolainaa halvemmalla ja tätä kautta voitaisiin rahoittaa masters-ohjelma ulkomailla. Tämä uusi väline tukee tällaista niin kutsuttua degree mobilityä, muistakaa nämä sanat. Eli voidaan suorittaa koko opinnot ulkomailla. Ja kansalliset järjestelmät, mitä opintojen rahoitukseen tulee, niihin saatiin, äh, saataisiin lisäystä, koska tätä järjestelmää ei voida viedä muihin maihin. No joissakin tapauksissa näin voidaan tehdä, mutta ei kaikissa maissa. Toivottavasti tämä nyt ei sitten johda siihen, että joissakin maissa nyt sitten lopetetaan tämä siirrettävyys, jossa se on ollut mahdollista. Mitä normaaleihin Erasmus-stipendeihin tulee lyhyemmille jaksoille, nämä ovat niin kutsuttuja credit mobility referenssejä. Tämä ensimmäinen olisi Degree Mobility, kokonainen mastersohjelma, sitten Credit Mobility 6-12 kuukautta, ne säilyvät. Se koskee sekä bachelor-opiskelijoita että masters-opiskelijoita. Meille on usein sanottu, että kun uskotaan, että jos nyt voidaan tehdä Erasmus kokonaan ulkomailla, niin Erasmuksen puitteissa ei voi enää saada tällaista kredittiä normaalia Erasmus-opintoja varten. Eli Erasmus säilyy, kun se koskee sekä bachelor- että masters-opintoja. Mutta sitten on uutena nämä lainat, jos suorittaa koko opinnot ulkomailla. Me sinänsä emme anna lainaa, EU siis, mutta komissio tekee sopimuksia rahoituslaitosten kanssa, jotka sitten antavat hyvin ehdoin lainoja opiskelijoille. Ja sitten, jos tulee tappioita, no toivottavasti niitä ei tule, mutta jos kuitenkin, jos ongelmia on, niin me astumme kuvaan. Komissio ehdottaa 43 000 lainaa vuosittain. Ja yksi, tämä olisi noin 12 000 euroa per vuosi. Ja mitä takuiden kattamiseen tulee vuosille 2014-2020, tämä olisi noin 880 miljoonaa euroa ja vuodet 2014-2020 siis 880 miljoonaa meidän hankkeenne budjetista. Mutta tämä täytyy ottaa huomioon, koska muuten meillä ei olisi takuita. Vuonna 2014 summa olisi vielä suhteellisen pieni. Sehän alkaa vasta silloin. Eli noin 30 miljoonaa laitettaisiin syrjään. Ja kun järjestelmä kehittyy, niin vuosittainen budjetti vuoteen 2020 kasvaisi aina 180 miljoonaan asti. Nämä eri takuujärjestelmät ovat tärkeässä asemassa, kun puhutaan opiskelijoiden liikkuvuudesta. Eli minä olen sitä mieltä, että o tämä on hyvä ajatus, mutta asiasta täytyisi kuitenkin keskustella. Berliinin kokouksessa, kun käsiteltiin Bolognan prosessia vuonna 2003, niin EUn koulutusministerit olivat sitä mieltä, että jäsenvaltioiden täytyy toimia niin sitten niin, että opiskelijat voivat saada myös jäsenvaltiosta omasta maastaan tukea ja siirtää sen ulkomaille. Mutta mitä ehtoihin tulee ja rahoituksen tulee, niin ehdot ovat hyvin erilaisia ja on helppoa saada rahoitusta lyhyelle opintojaksolle kuin koko opinnoille. Eli periaatteessa minä kyllä tuen tätä ajatusta, että ei edistä liikkuvuutta vain lyhyellä aikavälillä, vaan myös koko opinnoille, mutta kuitenkin Erasmusta täytyisi testata huolellista ja meidän ei täytyisi ottaa jäsenvaltiolta kannustimia sen suhteen, että ne parantaisivat jo olemassa olevia kansallisia järjestelmiä. Mutta näissä kohdissa täytyisi vielä Erasmus Mastertia selventää ensinnäkin komission ehdotuksesta ei käy selkeästi ilmi, miten luottotappioita käsitellään, jotka syntyvät ohjelmajakson toisella puoliskolla, puoliskolla kun ohjelmakausi päättyy. Sitten toiseksi ei ole saatavissa tarpeeksi tietoa siitä, miten Erasmus Mastersia loppujen lopuksi toteutetaan. Meidän täytyy tietää, kuinka paljon koordinointia ja hallinnointia tarvitaan, mitä tähän uuteen järjestelmään tulee. Kolmanneksi, ei ole mitään valvontajärjestelmää, jotta voidaan taata sen, että opiskelijat edistyvät opintojensa kanssa ja todellakin mm, suorittavat koko tutkinnon loppuun. No, olen esittänyt tässä hyvin paljon kysymyksiä. Toivon, että naiset ja herrat komissiosta kuuntelevat. Hienoa. No niin, neljänneksi. Komission ehdotuksen mukaan nämä opiskelijat voivat ottaa lainaa osallistuvissa maissa, ihan sama missä he asuvat tai missä he haluavat opiskella. Mielestäni olisi hyvä, jos tässä olisi selkeästi sanottu, että opiskelijat voisivat yhdessä maassa joko siis jäsenvaltiossa, jossa asuvat, tai sitten siinä jäsenvaltiossa, jossa haluavat opiskella nostaa lainaa. Tämä oli siis osio Erasmus Masters. No, nyt sitten tämän hankkeen kansainvälinen ulottuvuus. Tämä ei tule ainoastaan lisäämään liikkuvuutta ja yhteistyötä äh, korkeakoulujen välillä, vaan myös mm, ähm, osallistuvien maiden ja kolmansien maiden välillä. Eli meidän ja kolmansien maiden välillä. Komission ehdotuksessa otetaan kaikki olemassa olevat hankkeet yhden katon alla, Erasmus Mundus, alfa Edulink ja muut kahden väliset hankkeet. Rehellisesti sanottuna minä puollan tätä yksinkertaistettua menettelyä, mitä kansainväliseen ulottuvuuteen tulee. Mielestäni se on hyvä asia. Mitä liikkuvuuteen tulee myös kolmansista maista ja kansainväliseen yhteistyöhön tulee, niin saadaan rahoitusta viidestä ulkoisesta välineestä. Kehitysyhteistyö, väline, eurooppalainen naapurustoväline, äh, lähentymisväline, kumppanuusväline ja sitten Euroopan kehitysrahasto – ja mitä summaan tulee, niin tähän on varattu 1,8 miljardia euroa. Tämä on 2 prosenttia kokonaisbudjetista. Eli juuri nämä kaikki mainitsemani ulkoiset välineet. Ja uuden ohjelman säännöt ovat voimassa. Minä haluaisin painottaa, että periaatteet, tavoitteet ja prioriteetit, mitä ulkoisiin välineihin, välineisiin tulee, ne ovat sellaisia, että niitä täytyy kehittää. Mitä kehitysyhteistyövälineeseen tulee, siihen täytyy kiinnittää huomiota sillä voidaan tukea ainoastaan äh, kolmansista maista tulevien opiskelijoiden liikkuvuutta, mutta se ei ole mahdollista tukea opiskelijoita, jotka lähtevät Euroopasta kolmansiin maihin. Eli kun puhutaan kehitysyhteistyörahoista. Tämä liittyy tiukkoihin kriteereihin, jotka koskevat tätä tiettyä välineitä, koska kehitystähän halutaan eh, kolmansissa maissa, sen ei tule koskea meitä. Mielestäni on lyhytnäköistä, että eh, kansainvälinen ulottuvuus koskee vain korkeakouluja mitä ohjelmakauteen tulee, se on seitsemän vuotta, mutta mielestäni tässä täytyisi olla joustava niin, että kansainvälinen liikkuvuus koskisi myös ihmisiä ammattielämässä. Ja kun puhutaan kolmansista maista ja naapurimaista, niin ennen kaikkea silloin täytyisi tukea tätä kehitystä. Sitten naapurimaat ja niiden rooli. Mitä neuvoston kantaan tulee, niin se on antanut naapurimaille sen mahdollisuuden, että ne voivat osallistua, jos ne haluavat tehdä kahdenvälisiä sopimuksia Euroopan unionin kanssa. Jos ne käyttävät tätä mahdollisuutta, niin se tarkoittaa sitä, että että hän täytyy jakaa kaikki mahdollisuudet, mutta myös velvollisuudet, mitä osallistuviin maihin tulee. Tällä on tietysti käytännön seurauksia. Jotta voidaan osallistua hankkeeseen, niin näiden maiden täytyy toisaalta perustaa kansallinen virasto. Länsi-Balkanillahan me näimme tämän. Toiseksi niiden täytyy maksaa pääsylippu. Se, että maksetaanko näitä menoja takaisin, sitä minä en tiedä. Kolmanneksi, naapurustovälineestä. Jos sen määrärahat on loppu, tai sieltä ei saada rahoitusta, kun nämä naapurimaat ovat osallistuvia maita. Eli, sen, eli kun ne ovat osallistuvia maita, niin silloin ne eivät saa tästä toisesta välineestä enää rahoituksia, koska ne ovat kuten mekin osallistuvia maita ja myös rahoittajia. Toisaalta nämä maat voivat myös hakea keskitettyihin toimintoihin, esimerkiksi tällaisen tietoallianssiin. Ja ne voivat osallistua hajautettuihin toimintoihin, kuten esimerkiksi liikkuvuus, yhteistyö, kumppaniinstituutioiden kanssa, jos ne ovat tehneet kahdenvälisiä sopimuksia muiden maiden kanssa. Minä tuen tätä hanketta, jotta näille maille annettaisiin mahdollisuus osallistua täysimääräisesti hankkeen toimiin. Mutta samanaikaiseksi pitää ottaa huomioon, että naapurimaiden täytyy olla tietoisia siitä, mitä, mitkä kustannukset niitä odottavat, ja niiden täytyy pystyä kantamaan nämä kustannukset. Eli nämä ovat kaikki kysymyksiä, joita meidän täytyy pitää mielessä. Ja sitten Delegoidut säädökset ja toimeenpanosäädökset sitten. Komission ehdotuksen mukaan. Kuka täällä näin hikoilee? Niin, te hermostutte minua. Niin, mitä vuosittaiseen eh, toimintaohjelmaan tulee ja toimeenpaneviin säädöksiin niin niistä päätetään niin kutsutulla tarkastelumenettelyllä ja me emme ole tässä osallisena. Vuosittaisissa suunnitelmissa täysi esittää tavoitteet, mitä eri toimiin tulee. Sitä työllä myös viittaus budjettiin yksittäisten toimien kohdalla. Ja näitä työohjelmia myös arvioidaan ja tässä pohditaan myös yhteisrahoitusta. Haluaisin muistuttaa, että sopimuksen artiklan 290 mukaan ainoastaan sellaiset kysymykset voidaan, voi, sellaisista asioista voidaan poittaa toimeenpanosäädöksissä, jotka liittyvät tulevaan hankkeeseen. Ja monet aiheista, jotka mainitsin, esimerkiksi tavoitteet ja kriteerit, mitä arviointiin tulee, eivät koske ainoastaan ohjelman toimeenpanoa, vaan niillä on tavoitteena tehdä lisäyksiä ohjelman sääntöihin tai sitten pyritään muuttamaan niitä. Siksi siinä täytyy ottaa käyttöön delegoidut säädökset artiklan 291 mukaisesti sopimuksessa. Tämä koskee käyttää luovaa osuutta. No, si- sitten ohjelmien arviointi. Mitä tavoitteisiin tulee, siellä on esitetty indikaattoreita, mitä valvontaan tulee. Minä tuen tätä ajatusta, että nämä indikaattorit otetaan mukaan lainsäädäntöön niitä, niin, että niitä voidaan käyttää heti hankkeen alussa. Mutta niiden täytyisi ehkä olla mukana liitteessä. Se olisi selkeämpää, mutta se ei vaikuttaisi niiden oikeudelliseen asemaan, koska liitteet ovat myös osa säädöstä. No, sitten te olette varmasti tästä seuraavasta asiasta kuulleet. Mitä sitten uuteen hankkeeseen tulee? niin äh, tässä puhutaan ainoastaan yhdestä hanke komiteasta. Tämä ei koske ainoastaan yksittäisiä koulutussektorita, kuten äh, kansainvälinen yhteistyö korkeakoulujen välillä, vaan tähän liittyy myös nuoriso ja urheilu. Tämä on erittäin heterogeenistä ja hankekomitean täytyisi ehkä neuvotella eri kokoonpanoissa riippuen siitä, mitä aihetta käsitellään. Niin, sitten kansalliset viranomaiset ja virastot. Me olemme ehdottaneet, että me käsittelemme tämä toissijaisuusperiaate otsikon alla. Jokainen jäsenvaltio etsiköön oikean tien tämän hankkeen hallinnointiin. Ehkä pienemmissä maissa yksi virasto, Saksassa sitten tarvitaan useampi virasto, mutta yhden asian täytyy olla selvää. Ei saa käyttää enemmän määrärahoja kuin mitä tätä hanketta varten on määrätty. Eli siis kansallisella tasolla voidaan tehdä sitten tästä päätös. Ja neuvosto on samaa mieltä tästä asiasta. Täällä on myös neuvoston edustaja, eh, neuvoston puheenjohtaja henkilökohtaisesti. Niin keskustelin saksaksi tänä aamuna. Kyllä, hän puhui minun kanssani saksaa tänä aamuna. Minä olen todella onnellinen. No niin. Eli tässäpä tämä nyt tältä erää. En toistanut nyt sitä, mitä sanoin edellisessä kokouksessa. Meidän ei nyt tarvitse aloittaa taas alusta. Te olette saaneet sen kirjallisena. Ja pyytäisinkin, että jos nyt ette ymmärtäneet jotain tai jos teillä on jotain huomioita, niin tehkää ne huomiot nyt. Mitä yksityiskohtia tavoitteisiin tulee, niin eh, niistä emme keskustella nyt, sitten vasta syyskuussa, kun olen tehnyt mietintöni. Mutta siis kaikki nämä ideat, miten Erasmusta voitaisiin parantaa tai komeniusta, niin nämä ajatukset haluaisin vasta syyskuussa, kun olette nähneet koko ehdotukseni. Eli tässä nyt vain muutama asia, jota täytyy selkeyttää, koska teksti menee käännettäväksi pian. Niin, olikohan minulla nyt sitten vielä jotain? En puhunut urheilusta, no ei sit tarvitsekaan. Mitä nuorisoon tulee, meillä tulee olemaan erillinen budjettikohta, mitä nuorisoon tulee. Kollega nyt ei ole täällä, mutta hän ei ole ehdotuksessaan äh, ottanut tätä huomioon, mutta se ei sovi. Ja, sovi. Me todellakin tarvitsemme oman budjettikohdan. No niin. Toivottavasti ymmärsitte, mitä sanoin, ja pyytäisin että te otatte kantaa. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, I know that there is a Slovakian... Kiitoksia. Tiedän, että Slovakia tulkataan täällä, mutta täällä on paljon ihmisiä nyt paikalla. He eivät varmastikaan ymmärrä Slovakia, joten minä olen puhunut englantia. Hyvin paljon kiitoksia. Minulla oli hyvin samantyyppisiä kantoja. Uh, verrattuna niihin, joita tässä esittelitte ensinnäkin äh, näihin opintolainoihin. Olen samaa mieltä monissa asioissa. On erittäin tärkeää meille, että äh, tämä toimi säilyy valinnaisena niin, että ne mahdollisuudet lainoihin, joita on jo olemassa, jotka toimivat erittäin hyvin, ähm, ovat sellaisia, että niihin ei puhuta tulevaisuudessa. Meidän pitäisi tulevaisuudessa luoda tämän tyyppistä äh, tilannetta. Meillä tulisi olla siis näitä yleisiä lainoja ja sitten niitä täydentäviä lainamuotoja. Sitten on eräitä toimia, jotka ovat erittäin hyviä ähm, opiskelijoille. Eräät kollegat ovat pelkänneet, että nämä uudet lainatyypit korvaavat kansallisia, mutta minä en usko, että näin tapahtuu, sillä tässä kyseessä on Euroopan tason lainajärjestelmä, ja olen ollut yhteyksissä moniin henkilöihin, jotka edustavat opiskelijoita, jotka ovat sitä mieltä, että tämä toimi voisi auttaa opiskelijoita tekemään tutkintoja ja maisteriopintoja ulkomailla, ja se voisi heille olla erittäin hyvä. Ja myöskin näiden lainojen ehdot olisivat edulliset mikä tarkoittaisi sitä, että lainojen takaisinmaksu, joka mielestäni pitäisi alkaa sen jälkeen, kun opiskelija on löytänyt työpaikan opinnon jälkeen ja ansaitsee eh, tarpeellisesti riittävästi. Mielestäni siis tätä lainaa ei tulisi ryhtyä maksamaan takaisin heti välittömästi ja olisi erittäin hyvä, että nämä lainat hyväksyttäisiin ja niitä voitaisiin opiskelijoille tarjota. Sitten, en mene yksityiskohtaisesti, mutta toinen asia budjettiin liittyen. Tässä esityt prosenttiosuudet ovat ymmärrettäviä tässä keskusteluvaiheessa. Voin olla samaa mieltä, mutta meidän tulisi nostaa prosenttitasoa. Kuten on jo monta kertaa todettu, tässä on joustavuuden suhteen hiukan huolia olemassa. Meidän tulisi ehkäpä tehdä jonkinlainen keskivaiheen arviointiohjelmasta, kuinka se toimii. Ja jos sitten on tarpeen ryhtyä tekemään rakenteellisia muutoksia rahoituksen suhteen ja tuon suhteen, meidän tulisi parametrina olla ehdottomasti mukana tässä väliarvioinnissa työn puolivälissä. Sitten voisimme muuttaa sellaisia asioita, joita tulisi muuttaa. Sitten on erittäin tärkeää liittyen liikkuvuuteen ja lainajärjestelmiin mielestäni. Minä tulen nyt hyvin pienen tulotason maasta ja minun maassani opiskelijat, jotka haluavat lähteä ulkomaille opiskelemaan, ovat hyvin vaikeassa tilanteessa. On vaikea pärjätä niillä lainoilla, joita he saavat erityisesti Erasmus-ohjelmiin osallistuttuessa ja yliopisto-opintojen aikana. Ja mielestäni siksi meidän tulisi harkita minkä kokoisia lainoja annetaan opiskelijoille ja pitäisikö niitä sopeuttaa tämän opiskelumaan, ei vaan siis sen maan, josta oppilas tulee, mutta myöskin tämän opintoja, opintojen suorittamismaan kulujen kulutason mukaan. Kiitoksia. I haven't finished. Anteeksi, en päättänyt vielä puheenvuoroni. Sorry, sorry. Okay. Anteeksi tulen päättämään sen nopeasti. Sitten ähm, toisen asteen koulutus ja liikkuvuus. Olen samaa mieltä komission ehdotuksen kanssa, äh, että meidän tulisi tukea kouluja ja äh, opiskelijoita. Tämä olisi erittäin hyvä ja hyvin tärkeä tässä kansainvälisen liikkuvuuden ulottuvuudessa olisi eräs asia. Erityisesti haluaisin Erasmus Mundus-ohjelman äh, mainita osallistuin muutama viikko sitten Erasmus Mundus opiskelijoita edustavan tahon kanssa keskusteluun ja heille oli erittäin tärkeää säilyttää tämä nimitys oli. Tähän te viittasit Doris jonkin kerran. On hyvin tärkeää ymmärtää, että ihmisten pitää tietää, että he voivat osallistua erilaisiin ohjelmiin ne opiskelijat, jotka eivät ole Euroopan unionin jäsenmaista tai jotka tulevat Euroopan unionin ulkopuolelta. Nyt jos me luovumme tästä Erasmus Mundus-maasta, on hyvin vaikeaa näille osallistujille ymmärtää, mikä tilanne on, jos me muutamme tilannetta tai näiden tutkintojen nimiä. Tässä on ulkoinen ulottuvuus, joka on erittäin tärkeä. Ja se on myöskin erittäin tärkeä meille eurooppalaisille, jos me haluamme saada levitettyä meidän arvojamme ja tietoamme. Ja näin ne henkilöt, jotka saapuvat Eurooppaan, tietävät, mikä heidän tilanteensa on, mitä he saavat. Ja meidän tulisi mielestäni säilyttää tämä nimitys eräänä sellaisena brändinä, joka on olemassa tulevaisuuttakin varten. Kiitoksia. Toivomme, että jatkamme samoin tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia hyvästä esityksestänne. Ei ole paljon lisättävää siihen tämmöistä, mikä tuottaisi lisäarvoa, mutta muutama ajatus kuitenkin tässä kohtuullisen lyhy- lyhyesti tästä esityksestä. Voisi sanoa, että komission ehdotus on koulutuksen alalla hyvin korkeakoulupainotteinen ja eikä tällaisena vähän liian kapea. Tässä tulevassa ohjelmassa tulisi varmistaa myös muiden koulutusasteiden tasavertaiset mahdollisuudet ja ammatillisen koulutuksen opiskelija liikkuvuuden tulisi jatkoa vähintään entisessä laajuudessa myös tässä uudessa ohjelmassa. Ja näin ohjelma tulisi mahdollistaa tuki myös aikoiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön yhteistyöhankkeille ja liikkuvuudelle. Tuosta komission ehdotuksesta ja sen yhteistyöhankkeesta kolmansien maiden kanssa on rajattu, tässä on rajattu koskemaan ainoastaan korkeaasteen koulutusta ja nuorisoa ja komission ohjelmaesityksestä puuttuu tämän yleissivistävän koulutuksen osalta kokonaan yksilöllinen oppilasliikkuvuus. Komission ehdottama ohjelma ei täten kohtele ohjelman kohderyhmiä tasavertaisesti ja siksi olisi tärkeää varmistaa, että kolmansien maiden kanssa tehtävä yhteistyö kattaisi jatkossa myös ammatillisen koulutuksen ja että yksilöllinen oppilasliikkuvuus lisättäisiin ohjelman toimenpiteisiin nykyisen komennuksen mukaisesti. Eikä muutama sana myös lyhyesti tuosta opintolaina-instrumentista. Siitä tässä jo tuli, se vaikuttaa vähän ongelmalliselta. Ehkä komissio ei ole riittävästi arvioinut liikkuvuuslainan mahdollista vaikutusta jäsenvaltioiden koulutustarjontaan tai koulutuksen rahoitukseen. Lainan myöntämisperusteista, lainaehdoista sekä mahdollista yhteensovittamisesta kansallisiin järjestelmiin tulisi saada myöskin niin kuin lisätietoa melko nopeasti. Tulisi myös arvioida, millaisia vaikutuksia eurooppalaisella opintolainajärjestelmällä olisi opintoissa päättäneen liikkuvuutta jäsenmaiden välillä. Eli mikäli vastavalmistuneen rasitteena on kalliimman elinkustannustason opiskelumaassa hankittu opintolainataakka, onko lainarahalla opiskelijalla todellisia edellytyksiä palata kotimaahansa? Tai lisääkö tämä komission ehdotus täten aivovientiä Euroopan unionin sisällä heikommassa taloudellisessa asemassa olevista maista. Ja oikeastaan yksi semmoinen ihan loppuhuomio, mitä ei voi olla käyttämättä, kun täällä ei Fisaska ole paikalla, ehkä tuosta urheilusta, että, että tämä on kuitenkin semmoinen, että voima sisältää ensimmäistä kertaa ehdotuksen urheilua koskevaksi rahoitusmalliksi, ja tämä on tietenkin tämmöinen historiallinen ehdotus, ja, ja tuota, on tärkeää, että, tärkeää, että tätä viedään niin kuin eteenpäin, ja ja nyt tarvitaan myöskin sit tosiaan konkreettisia, konkreettisia äh, toimenpiteitä, koska politiikka ja ohjelmakkaa ei ole tietenkään uskottavia ilman, ilman niitä. Ja ymmärrän sen, että, että tuota, me eletään tiukkaa taloudellisia aikoja, mutta mun mielestä tälle urheilulle tämä, tätä pitäisi nyt alleviivata ja nostaa, ja sille tulisi antaa myöskin e, tälle urheilualan yhteistyölle selkeä tuki meidän parlamentin puolesta. Tämä näin lyhyesti, rouva puheenjohtaja, niin kuin sanoin, teidän alustuksen oli erinomainen, eikä siellä ole paljon lisättävää, mutta muutama huomio myöskin tuonne komission suuntaan tässä vaiheessa. Kiitoksia. Vielen Dank, Hannu. Kiitoksia, Hannu. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, Kiitoksia. Se, mitä te sanoitte, rouva puheenjohtaja, olen kaikessa oikeastaan samaa mieltä, mutta ehkä kaksi huomiota. Se, mitä Katariina Nevedavlova sanoi takaisin maksujärjestelyistä. Meidän täytyisi ehkä pohtia vielä tätä, että me määrittelemme ne suhteellisen tarkasti, koska takaisin maksujärjestelmästä riittää, riippuu se, kuinka houkutteleva tämä laina on opiskelijoille. No yksi kysymys vielä. Mitä tapahtuu takuille, joita toivottavasti ei tarvitse? Mehän jätämme joka vuosi suhteellisen paljon rahaa syrjään, jotta me voimme taata lainoja. Ja ainahan toivon, että me emme tarvitse niitä käyttää, koska toivon, että kaikki maksavat lainansa takaisin. Mutta jääkö tämä rahasten meidän budjettiimme, eli nämä summat, joita ei ole käytetty, voimmeko sitten käyttää näitä määrärahoja sitten ähm, ohjelman muihin kohtiin? Voidaanko nämä määrärahat siirtää vai siirretäänkö ne takaisin jäsenvaltioille? Tämä on asia, joka on tärkeä. Puhumme 181 äh, miljoonasta ja jos me emme tarvitse niitä takuita varten, niin voisimme varmasti hyvin käyttää niissä muissa kohdin, joten ehkä tätä voisi pohtia, että tämä asia käy selkeäksi. No sitten tämä Credit Mobility Masters-tutkinnon yhteydessä. Minä tiedän, että on pohdittu sitä, että on pohdittu sitä, että onko tämä Masters-ohjelman suhteen vielä mahdollista. Ja mielestäni tätä nyt ei ole täysin selkeästi muotoiltu tekstissä, mutta ilmeisesti komissio on kuitenkin halunnut käyttää sekä uutta että vanhaa järjestelmää, mutta tässä täytyy tehdä selväksi tämä asia, että ei synny mitään väärinkäsityksiä. Minä haluaisin lainsäädännön suhteen aina selkeyttä, niin että kaikki tietävät, missä mennään. Ja ehkä tämä asia voitaisiin muotoilla vielä hieman selkeämmin, että ei synny mitään väärinkäsityksiä. Kiitos. Kiitos. Kohta komissiokin saa puheenvuoron, mutta haluaisin itsekin sanoa vielä jotain. Petra, tämä sinun viimeinen kohtasi. Sanoin, että tässä erotetaan degree mobility ja credit mobility. Credit mobility on mahdollista koko opintojen ajan. Degree mobility on on se, mikä koskee vain master-jaksoa. No, mutta jos ei halua koko ajan jaksaa opiskella ulkomailla, niin sitten Credit Mobilityn puitteissa voi tehdä esimerkiksi kuusi kuukautta. Se on tässä tekstissä ja tämä minä halusin vielä mainita. No, olet oikeassa, eli nämä takuut ja mitä niille tapahtuu. Vuonna 2014 me emme tarvitse vielä mitään, 15 ei ehkä vielä mitään, vuonna 2016 ehkä Eli loppuvaiheessa meillä on hyvin paljon rahaa ja kysymys kuuluu, että täytyykö meidän nyt sitten säilyttää tämä kaikki, jotta me voimme sitten rahoittaa tulevaa. Komission täytyy vielä vastata meille tähän kysymykseen. Herra Korelle, ehkä voi tähän kohta vastata. No, sitten tämä takaisinmaksujärjestelmä, siitäkin täytyisi keskustella. Niin, palatakseni vielä tähän Credit Mobilityin ja Degree Mobilityin. Ei tämä ole vanha ja uusi, vaan toinen säilyy ja toinen tulee sitten lisäksi. No sitten urheilu, Hannu. Minä en puhunut tänään urheilusta, koska puhuin viimeksi urheilusta, mutta me olemme tyytyväisiä siihen, että olemme saaneet edes näinkin paljon. Mutta me haluamme tukea sitä, että yleisö on laajasti tässä mukana, että saadaan mahdollisimman laaja kenttä mukaan ja me haluamme myös kumppanuuksia yksittäisten yritysten kanssa, että ne voivat sitten rahoittaa sitä, mihin me emme pysty. Mutta vielä yksi asia. Niin, sen unohdin nimittäin äsken. Kun etsin ongelmia, niin törmäsin siihen, että viime aikoina on tapahtunut seuraavaa. Komissio on vartinut alvia takaisin Esimerkiksi joku hanke, sitten on kerätty kuitteja, taksikuitteja, mitä tahansa. Ja joka paikassa, missä oli laskettu alvon lisävero mukaan, niin se piti sieltä ö, poistaa. No, ilmeisesti tämä järjestelmä on nyt muutettu komissio. Huomasi, että tämä ilmeisesti ole oikea tapa toimia. Se on muutettu, mutta minä haluan expressis verbis täysin selkeästi sanoa, että meidän ei tulisi laskea tähän arvon lisäveroa. Eli kun puhutaan tuesta ja liikkuvuudesta, niin sen täytyisi jättää alvin ulkopuolelle, myös verotuksen ulkopuolelle. Tämä koskee myös niitä tahoja, jotka on sitten tässä välissä. Ei he eivät kaikki saa rahoja suoraan, vaan ne tulevat kansallisten viranomaisten kautta tai jotain muuta kautta. Me emme voi tätä kirjoittaa tätä edes ohjelmaan, koska tämä liittyy toissijaisuusperiaatteeseen, mutta koska Kyproksen hallitus on tällä paikalla, niin ehkä te voisitte nyt todellakin vaikuttaa siihen, että se, mitä me annamme, niin sitä ei, se ei ole veron alaista, koska mitä siitä nyt sitten enää jää käteen eihän nyt valtioiden pitäisi enää hyötyä, mikä sitten on mutkan kautta sieltä alun perin lähtenyt EU-kassaan. No, tämä on toissijaisuusperiaatteen mukaista, mutta ehkä neuvoston kuitenkin pitäisi pohtia tätä asiaa, koska se on varmasti saanut paljon kanteita liittyen tähän kysymykseen. No niin, ehkä komissiokin nyt voisi vielä vastata muutamiin kysymyksiin. Herra Korel, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, thank you very much. Uh, kiitoksia, kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle, kiitoksia kaikille teille. Kuten sanoitte, on kysymyksiä, joihin pyrkin nyt vastaamaan. Luonnollisesti en ehkä pysty kaikki niihin vastaamaan kerralla, joten myöhemmin sitten palaan asiaan. Ensinnäkin liikkuvuuteen liittyen tämä ajatus on aivan oikea. Olen äh, rouva Neverdovan kanssa aivan samaa mieltä tukien, opintotukien ja lainojen toisiaan tukevuudesta. Kun me puhumme degree mobilitysta ja credit mobilitysta, ne ovat asioita, jotka liittyvät toisiinsa ja toinen ei toista pitäisi syrjäyttää. Sitten teillä oli kysymyksiä, joita puheenjohtaja toi esiin ja muut toivat esiin. Ensimmäinen oli se, mitä tapahtuu rahoille, jotka on asettu tähän takuuseen. Takuurahat pysyvät takuuna sillä hallintotapa, jota tässä on tarkoitettu, toimii kansallisten välikäsien kautta ja EIFn kautta. Ja nyt tietenkin nämä lainat ovat pitempiaikaisia. Ne ovat yhden tai kahden vuoden opintoihin tarkoitettu ja sen jälkeen tulee olemaan pitkä takaisinmaksujakso, 15-20 vuoden jakso, joten rahan täytyy tietenkin olla takuna olemassa, jotta takuu voisi toimia. Varanhoitoasetuksessa on sanottu, että kaikki varat, jotka ovat takuilla käytettyjä, tulevat palaamaan instrumentin käyttöön. Tämä on se periaate, jota josta on sovittu neuvoston, parlamentin ja komission ähm, kesken varanhoitoasetuksen puitteissa, mutta on hyvin tärkeää, että asia on erittäin selvä. Äh, raha äh, ja EFLe siirretään ja sitten tämän koko ohjelman jakson ajan rahan täytyy olla olemassa, sillä muutenhan takuuta ei olisi olemassa näille lainoille, joita on myönnetty. Sitten liittyen uusiin koordinointimekanismeihin, Kuten tiedätte, rouva puheenjohtaja, me teimme arvioinnin ja kävimme läpi monia asioita, paitsi yhtä. liittyen siihen, että komission tulisi koordinoida tätä lainajärjestelmää. Siihen me sanoimme ei. Se monimutkaisi taisi asioita. EAFn tulisi hallinnoida näitä lainoja. Ja tietenkin me tulisimme sitten toimimaan erilaisten kansallisten järjestelmien kanssa, mutta tämä ei tarkoita sitä, että kontrollia ei ole olemassa. Tietenkin kontrollia, siis anteeksi, tässä tarkoitan lainoja. meidän täytyy varmistaa, että opiskelija on kirjautunut master-opinto-ohjelmaan Tämä on ensimmäinen asia. Ja tietenkin, jos laina on kahden vuoden ajalle, on olemassa eräissä maissa esimerkiksi kahden vuoden maisteri master-ohjelmia. Ja sitten meidän täytyy tarkistaa, että jos ensimmäisenä vuonna opiskelija ei ole opintojaan onnistunut saattamaan äm, päätökseen, että tämä opiskelija äm, jatkaa tai ei jatka opintoja toisena vuonna. Anteeksi, kuka tarkistaa? Has really good result or... Niin, Eli opiskellaanko tässä vielä? The financial intermediary. Tämä rahoituksellinen välikäsi, siis se, joka ottaa laina riskin. Riskihän on siis suurempi luonnollisesti, jos opiskelija ei ole onnistunut opinnoissaan ensimmäisenä vuonna, eikä jatka. Meidän täytyy siis varmistaa, että tämä laina on kaikkien opiskelijoiden saatavilla riippumatta siitä, minkälainen sosiaalinen taloudellinen tausta opiskelijalla on. Tämä on jotakin, mitä meidän täytyy tarkastella ja meidän täytyy varmistaa se, täytyy varmistaa se, että ainut takuu, jota rahoituslaitos pyytää, tai ainut varmuus on se, että tämä opiskelija todellakin on jossakin laitoksessa kirjoilla opiskelemassa. Tämä on ainut. Ja tietenkin tämän välinen täytyy olla sellainen, että se houkuttaa opiskelijoita, että se ähm, on mm, opiskelijoita mukaan tuleva sosiaalisesti inklusiivinen. Ja kaikki ehdot, joita me esitämme, esimerkiksi mitä tulee loma-aikaan ja äh, lainan takaisinmaksuun, ovat äh, tarpeeksi houkuttavia rahoituslaitoksille ja sitten myöskin opiskelijoille tarpeeksi äh, mukavan päästäviä että emme loisi jotakin, mikä on loistavaa, mutta se ei houkuta ketään. Meidän täytyy tarkastella näitä asioita hyvin tarkasti ja tämän instrumentin tarkoituksi. Sitten toinen kysymys. Tämän lainatyypin ja kansallisten lainojen yhteensopivuudessa. Niiden tulisi olla täysin yhteensopivia. Meillä on kansallisia lainajärjestelmiä, ei kaikissa jäsenmaissa, mutta monissa jäsenmaissa, jotka toimivat. Ja tietenkin on olemassa kuilu sitten, kun mennään Euroopan unionin tasolle, ja tähän tämä väline pyrkii vastaamaan, että se olisi täydentävä. Sitten viimeinen kysymys, joka käsitteli sitä, mistä opiskelija tätä lainaa voisi hakea. Tässä jälleen kerran tulisi olla varovainen, ettemme menisi tasaveroisen kohtelun periaatetta vastaan. Ei pitäisi olla mitään rajoituksia kansallisuuden suhteen esimerkiksi siitä, mistä lainaa haetaan, mutta tietenkin pitäisi olla läheinen linkki tämän äh, lainan myöntäjän ja opiskelijan välillä. Oliko tämä sitten ähm, tämä laina haettu opiskelumaasta maasta tai sitten kotimaasta? Tärkeä asia, kun keskustellaan äh, yhteen sopivuudesta, äh, tukien ja lainojen toisiaan tukevuudesta, on tietenkin äh, lainan taso. Tämä on asia, jota tulee tarkistella. Minä uskoisin, että tulevaisuudessa, kun käsittelemme elinkustannuksia, me käsittelemme opiskelumaan elinkustannuksia, emmekä sen maan, josta opiskelija tulee. Meillä pitäisi olla todellakin tällainen ähm, korjausmekanismi, kun opiskelija menee sellaiseen maahan, jossa elinkustannus äh, on korkeampi kuin hänen omassa maassaan. Tämä on eräs tärkeä asia ja me tulemme äh, ehdottamaan sen tarkastelua. Sitten niiden sektoreihin, me olemme keskustelleet näistä kysymyksistä aikaisemminkin, mutta kyseessä on selkeästi ohjelma, joka pyrkii hyvin mukaan kaiken kattavasti ottamaan kaikenlaista koulutusta, ähm, sekä muodollista että epämuodollista ähm, koulutusta ja opiskelua mukaan. Tietenkin me olemme, kun puhumme näistä masterohjelmista, ähm, olemme keskittyneet korkeakoulutukseen. Sellaistahan masterohjelmiahan ei ole toisen asteen koulutuksessa. Ja sitten kuten tänään sanotte itsekin, meillä on ohjelmia, jotka ovat toimivia kansainvälisen yhteistyön asalla korkeakoulutuksen tasolla. Ja meillä ei ole toisen asteen koulutuksessa samantyyppisiä ohjelmia, joten meidän tulisi tätä pohtia. Nyt tämä josta kaikki muuttuu ja kaikki siirtyisi korkea-asteelta sitten toiselle asteelle, meidän tulisi olla hyvin varovaisia. Ne ehdotukset, joissa me täällä keskustelemme, ja joissa myöskin nekin ehdotukset, joista keskustellaan muissa valiokunnissa, ne koskettavat korkeakoulutusta, ja mitään lisärahoitustahan meillä ei ole tulossa. Joko meidän pitäisi ottaa muille asteille korkeakoulutuksesta rahoja tai sitten löytää näitä varoja jostakin muualta. Tämä on hyvin tärkeää. Jälleen kerran sellainen korotus, jonka komissio on kansainvälisiin ohjelmiin ehdottanut, se koskettaisi yhteinen Erasmus-ohjelma, se on 17 prosenttia, kuten tiedätte, mutta sitten ulkoisessa ulottuvuudessa se on vain 10 prosenttia, kuten tiedätte. Joten kun me keskustelemme näistä resursseista, meidän täytyy katsoa, mistä puhumme. Tämä koskettaa siis rahaa. Ja sitten meidän tulee tarkastella myöskin koulutussektorin realiteetteja. Korkeakoulutuksessa on enemmän yhteistyötä olemassa. Instituutiot ovat melko lailla samanlaisia joka puolella maailmaa ja niillä on mahdollisuuksia ja kapasiteettia tehdä yhteistyötä meillä on tällainen tilanne Euroopan unionissa, se on selvää, mutta sen näkee vielä selkeämmin. Euroopan unionin ulkopuolella tilanne on vielä pirstaloituneempi ja tämän vuoksi mielestäni me kun neuvosto toi tämän yhteistyön käsitteen, he sanoivat, että nimenomaan voivat yhteistyöstä voisimme tietyillä alueilla ottaa muuta, uusia maita mukaan, että voisi olla hyödyllisempää tietyt sektorit pystyisivät käyttämään tilaisuuksia paremmin hyödykseen ja hyötymään yhteistyöstä. tämä tämä BGE-ohjelma, kuten tiedätte, rakentamisen ja kapasiteetin, varojen käyttämisen kapasiteetin suhteen meillä on aina tämä kysymys siitä, tuleeko ohjelmaan osallistumisesta maksaa ja kuten eh, rouva puheenjohtaja tässä omassa tekstissänne toteaa sen hyvin selkeästi eh, esiin, meidän tulee tätä maksua käsitellä. Sitten asia, josta pidätte kaikkein eniten itse toimeenpanotoimet ja delegoidut säännökset. Tässä meillähän on varanhoitoasennus eh, taas ja kun tarkastelemme varohoitoasetusta, se sanoo, että nämä toimeenpanoasetukset koskettavat uusia ohjelmia ja tämä on niin selkeä muotoilu nyt kuin varohoitoasetus vain voi olla. Me olemme tässä keskustelemassa päämääristä, emme nyt ohjelmien yksityiskohdista. Ne täytyy määritellä joko oikeus perustassa tai sitten delegoidussa säädöksissä. Me puhumme nyt näiden työohjelmien erityisistä päämääristä, emme politiikasta, vaan näistä hyvin tarkoista, spesifeistä ohjelman päämääristä. Mutta jos meillä ei ole päämääriä, niin ei ole varmaankaan järkevää, että meillä on näitä ohjelmia. Kun me haluamme siirtää nämä poliittiset päämäärät hyvin toiminnallisiksi tavoitteiksi, niin tämä liittyy näihin ohjelmiin. Tämän, tämän vuoksi meidän tulisi tässä toimi, tavan mukaista toimintatapaa käyttää. Tämä mielestämme kuuluu komitologian piiriin, ja kuten sanoitte, tässä on myöskin toissijaisuusperiaate kysymyksissä. Me emme voi äh, kaikkia ratkaista näissä ohjelmissa, mutta meidän täytyy varmistaa myöskin se, että näitä liikkuvuusohjelmia ei varoit, veroteta. Sitten toinen tärkeä asia, kun tarkastellaan tätä nykyistä tekstiä ja kansallisia viranomaisia tässä, me puhumme tästä asiasta jo aikaisemminkin, mutta voin tehdä yhden kommentin vielä riippumatta siitä, mikä loppupäätelmä on, onko tässä nyt toissijaisuus vai ei kyseessä. Meidän täytyy ainakin varmistaa, että vaikka meillä ei ole yhtä koordinoivaa elintä meillä, tulisi olla jonkinlainen koordinointimekanismi olemassa, joka tekisi mahdolliseksi sen, että yhdessä äm, jäsenmaassa äm, ohjelmat toimeenpantaisiin samoin. Se, mikä on erittäin tärkeää, on se, että on olemassa jonkinlainen koordinoiva elin, joka varmistaa sen, että mm, näitä liikkuvuussääntöjä toimeenpannaan hyvin yhteneväisellä tavalla korkeakoulutuksessa niin, että tässä ei tapahtuisi liiallista äh, yksinkertaistamista eikä monimutkaistamista. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kurell. Kiitoksia, herra Korel. Syyskuussahan sitten keskustelemme tästä silloin luettavissa olevasta hankkeesta. Ja eli esitän tämän luonnokseni syyskuussa ja te voitte toki tehdä sitten kaikki tarkistuksia silloin vielä ja marraskuussa sitten voimme äänestää. Meidän ei varmasti tarvitse antaa neuvoston puheenjohtajalle puheenvuoro, koska teidän ministerinne on täällä huomenna luonamme, joten ei tarvitse asioita kahteen kertaan hoitaa. No niin, eli tämä oli hoidettu tämä kohta, joten säilyttäkää sitten paperit, jotka saitte viimeksi ja tämän päivän paperin ja käyttäkää sitä sitten, jos haluatte tehdä jotain tarkistuksia. Niin, yksi lisäys vielä. Olisin kysynyt, että sopiiko, että teemme hieman nopeammin töitä, että sitten huominen iltapäivä olisi vapaata. Jotkut sitä toivoivat. Me olemme siihen pyrkineet. Toivottavasti tämä nyt sopii teille kaikille. Hyvä, kiitos. No niin, siirrymme sitten eh, esityslistan kohtaan viisi. Luova Eurooppa-ohjelma. Pyydän anteeksi. Täällä nyt ei todellakaan ole tilaa kaikille Täytyy tässä nyt hieman vaihtaa paikkoja. Täytyy odottaa nyt sitten, että toiset nousevat ja toiset saavat paikan. So. Mm. everybody, especially the visitors, please. No niin, olkaa hyvä ja istuutukaa ennen kaikkea vierailijat. Poistukaa salista tai istuutukaa. Okei. Okay. Wir haben heute das... No niin. Eli Luova Eurooppa-ohjelma on tällainen ensimmäistä kertaa oikeasti esityslistalla. Rouva Kosta on esittelijä me pidimme kuulemistilaisuuden. Se oli erittäin äh, se sai suurta vastakaikua koko Euroopan unionissa. Ehkä mainitsisin tässä nyt kolme asiaa tästä kuulemis, kuulemistilaisuudesta. Eli kulttuuri- ja mediasektorin erilaisuudet pitäisi ottaa huomioon. Tämä oli yksi asia ja on tärkeää, että ei menetetä brändinimikkeitä, ennen kaikkea mediaohjelma. Ja tässä ohjelmassa täytyisi ottaa huomioon se, että tässä pitäisi ainoastaan keskittyä mainosprojekteihin. Tämä oli ehkä viime kertaisen tapaamisen lopputulos ja rouva Kosta nyt sitten voisi tässä esitellä omia käsityksiään ja näissähän on samantyyppisiä ongelmia molemmissa hankkeissa, niin kuin täytäntöpanosäädöksissä ja delegoidussa säädöksissä. Rova Kosta, teillä on puheenvuoro. Presidente. Si, eh... Kiitos puheenjohtaja. Eurooppa, tämä luva Eurooppa on osa tällaista skenaariota, joka on jatkuvasti muuttunut. Kuulemisessa komission kanssa kävi ilmi, samoin kuin tapaamisessa sidosryhmien kanssa eri maissa, samoin myöskin Euroopan tasolla. Ja parlamentti on selkeästi voinut nähdä, että komissio on voimakkaasti pyrkinyt tekemään ehdotuksia, jotka olisivat luonteeltaan innovatiivisia ja jotka koskevat myös muita alueita, ei pelkästään mediakulttuuria – Aluksi haluaisin kuitenkin kiittää kollegoja, joiden kanssa olen käynyt keskustelua epävirallisesti. Se on ollut hyvin arvokasta, tällainen epävirallinen yhteydenpito myös varjoesittelyiden kanssa. Ja haluankin kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana. Nyt haluaisin tehdä muutaman kommentin. Me voimme muistaa, että komissio työsti ehdotuksen, jossa on tämä yhteinen Erasmus-ohjelma yhdessä Horisontti 2020 kanssa. Ja tämä ohjelma tässä on sitten osa tätä kokonaisuutta, jossa on kysymys siis kolmesta ohjelmasta, jotka kasvavat yhä enemmän, mutta budjetti tulee samaan hiukan lisäystä. Ja minusta tämä on merkki siitä, että neuvosto ja parlamentti, niiden tulisi katsoa, mitä on todettu Euroopan 2020 strategiassa ja ylipäätään hankkeissa, jotka liittyvät kulttuuriin ja tutkimukseen. Ne ovat hyvin tärkeitä akseleita Euroopalle, jotta saadaan aikaan älykästä, kestävää kasvua. Tämä on siis hyvin myönteinen viesti, joka tästä on otettavissa. Toiseksi ohjelmassa on mielenkiintoisia näkökantoja. Ja koskevat siis sektorikohtaisia kysymyksiä on olemassa kulttuuriohjelma. Kulttuuri yhdistetään luovaan teollisuuteen. olemassa siis voimakas yhteys. Tämä on ollut nähtävissä ennen kaikkea täällä kulttuurivalikunnassakin. Olemme voineet nähdä, että nyt on olemassa 12 eri sektoria, jotka koskevat arkkitehtuuria, jopa kustanta- kustantamoihin eri alueita, eri sektoreita. Ja pyrkimys on vetää nämä sektorit paremmin mukaan tähän kattavampaan ohjelmaan. Mehän tiedämme, että olemme sellaisessa vaiheessa – joka merkitsee suuria haasteita, digitaalisia haasteita, sitten internet, sen merkitys, joka voimakkaasti vaikuttaa audiovisuaaliseen sektoriin, myöskin äh, siihen, jos ajatellaan sitä, miten kuluttaminen on muuttunut, silläkin on merkitystä. Ja toisaalta kuitenkin on sitten myös digitaalisuudet, digitaaliset sovellukset voidaan käyttää myös kulttuuriperinnön alueella – Tämä on sellaisia ensimmäinen haaste, ensimmäisiä haasteita, jonka edessä me olemme tämän asian kanssa olemme jatkuvasti tekemissä. Jos ei investoida enemmän tähän sektoriin julkisesti, julkisella ja virallisella yksityisellä tasolla, niin talouskriisin osalta voidaan todettavissa, että sillä on merkitystä, mutta olen voinut todeta, että tuottavuus kuitenkin lisääntyy huolimatta talouskriisistä on yhä enemmän tarvetta erilaisille järjestelmille, jotka ovat perinteisiä järjestelmien rinnassa. Tämä on siis antisyklinen järjestelmä ajatellen taloutta. Tässä syntyy tuotteita, jotka edistävät innovaatiota, johtavat kulttuuritason kohottamiseen ja myöskin vaikuttavat voimakkaasti muihin sektoreihin. Voimme siis tänään todeta, että tämä sektori muodostaa 5 prosenttia Euroopan BKT tällä hetkellä. 6 miljoonaa ihmistä on välittömästi yhteydessä siihen. Ja pitää myöskin viitata sitten muutoksen, joka on havaittavissa, joka merkitsee valtaisaa haastetta. Valikunnassahan tämä tietää hyvin, ja myöskin oikeusvaliokunnassa asiat ovat hyvin tuntuja, sillä paljon teollisia tekijänoikeuksia, puhutaan teollisten tekijänoikeuksien merkityksestä ja myöskin siitä, miten julkisuudessa on pyrittävä siihen, että yleisöllä on mahdollisuus yhä enemmän perehtyä erilaisiin kulttuurituotteisiin ja myöskin ajatellen kaikkia taloudellisia tarjouksia, joita voidaan tehdä tällä alueella. Haluaisin lisätä tähän sen, että komission esityksen jälkeen monissa maissa, myös minun maassani, on voitu todeta, että valtio investoi vähemmän vähemmän toimintaa julkisella sektorilla, mutta myöskin vähemmän yksityisellä sektorilla tapahtuu investointeja kulttuuriin. Ja tämä tietysti merkitsee sitä, että Eurooppa, Euroopan ei pidä uskoa, että nykyiset varat riittävät 1,8 miljardia. Se on ehdoton vähimmäismäärä, josta ei voida luopua. Tätä pitäisi itse asiassa korottaa, mutta missään tapauksessa ei saa tehdä leikkauksia. Ja vielä lopuksi viimeinen ajatukseni tekstissä, joka koskee luovaa Eurooppaa, on mainittu asia, joka ei nouse aivan riittävässä määrin esille. Mitään ohjelmassa puhutaan siitä, että on otettava huomioon oikeusperiaate, Unescon yleissopimukset ja myöskin Lissabonin sopimus. Ajattelen kulttuurin arvoa, kulttuurituotteiden arvoa, mutta pitää myöskin lyödä yhteys muihin eurooppalaisiin ohjelmiin. Ne ovat sellaisia näkökantoja, jotka pitäisi työstää paremmin näkyviin tekstiin, koska ne ovat hyvin tärkeitä sektorikohtaisesti. Ja ohjelma on suunnattu tällaisen eh, yleiskattavan tavoitteen suuntaan. Ja viime kädessä täytyy ajatella siis myöskin taloudellisia haasteita, jotka ovat hyvin läsnä, mutta ne eivät kuitenkaan voi olla kulttuuritoiminnan koko horisontti. Esittelijänä minä olen pyrkinyt selkeästi ottamaan nämä esille, myöskin osoittanut sen kuulemistilaisuudessa ja sidosryhmien kanssa järjestetyissä tapaamisissa – oikeusperusta on Lissabonin sopimuksen mukainen, ja minusta kulttuurin tulisi olla asioita, pitäisi tarkastella horisontaalisesti. Sen pitäisi tulla huomioiduksi kaikilla politiikan sektoreilla. Siitä syntyy paljon lisäarvoa, se liittyy paljon myös monikielisyyteen ja tällaiseen materiaaliseen, immateriaaliseen kulttuuriperintöön, joka Euroopassa on kaikki sellaisia näkökantoja, jotka pitäisi ottaa huomioon tekstissä teksti ei riittävässä määrin tuo tätä esille, totti tämän lyhyesti tässä esille, mutta, mutta tässä voimakkaasti keskittyy kilpailukykyyn, integrointiin muiden ohjelmien kanssa. Nämä siis nousevat tekstissä esille, mutta minä uskoisin, että ei riitä, että me sanomme, että me toivomme integraatiota muiden ohjelmien kanssa, tutkimuksen ohjelmien kanssa, rakennerahastojen horisontti 2020 kanssa, myöskään digitaalisten kysymysten kanssa, meidän pitäisi saada aikaan sitovia instrumentteja, jotka osoittavat, että me olemme tulleet uuteen integraation vaiheeseen, koska usein asioita käsitellään hyvin vertikaalisesti, mutta me tarvitsemme horisontaalisen lähtökohdan. En usko, että riittää, että vain mainitaan tällaiset instrumentit. Horisontti 2020 ja digitaalisessa agendassa ja myöskään struktuurirakenrahastoissa ei puhuta kulttuurista ohjelmien suunnittelussa. Tämän olin maininnut mietinnössäni. Ja minusta meidän valiokuntamme tulisi sanoa tämän selvästi. Tekemällä tarkistuksia meidän pitäisi osoittaa, että kulttuuri on jotakin kaiken kattavaa. Se pitää vetää mukaan kaikkiin politiikan sektoreihin Euroopan unionissa. Ja puheenjohtaja totesi aivan osuvasti tästä asiasta. Tämä myöskin nousi sille kuulemisessa, nousi, on noussut esille kaikissa tapaamisissa. Me tiedämme, että komissio on tehnyt raakoja toimenpiteitä ja yhdistänyt ohjelmia. Meillä oli ennen kulttuurin ja median ohjelma, joka nyt on sitten luotu tällaiseksi luovan, luova Eurooppa-ohjelmaksi, jonka pitäisi olla ainoa ohjelma. Mutta meillä on erilaisia mm, ketjuja, joiden kautta syntyy lisäarvoa ja erilaisia muita malleja, jotka myöskin ottavat huomioon eri arvonäkökannat ja meidän pitäisi toimia kahdella tavalla. Kulttuurin alueella tarvitaan myöskin ja median osalta oma, oma alueensa pitää olla myöskin vuorovaikutus näiden kahden alueen välillä. Se on välttämätöntä. Siksi me ehdotamme, että ohjelma olisi rakenteeltaan sellainen, että oikeudelliset puitteet säilyisivät, mutta että ne jaettaisiin kahteen erityisohjelmaan. Täytyy lähteä liikkeelle hallinnoinnista ja toiminnasta Meillä olisi toisaalta tällainen mediaohjelma ja toisaalta kulttuuri ja luova teollisuus ja myöskin innovaatio, mikä on hyvin mielenkiintoista. Se, tätä voitaisiin jopa tukea tällä tavoin. On hyvä, että on tällainen sektorirajat ylittävä lähestymistapa. Tätä kautta meillä olisi lisäsektori, joka yhdistäisi nämä kaikki niin, että voitaisiin toimia horisontaalisesti. Täytyy todeta, että olen ottanut huomioon monet teidän ehdotuksenne, myös sen, mitä puheenjohtaja Pak on todennut. On aloitteita, joita pitäisi tukea. Ei pitäisi tapahtua tällaista pirstaloitumista, koska silloin se voi vaikuttaa vääristävällä tavalla tähän kokonaisuuteen. Että meillä oli siis ohjelman puitteissa media ja muut ohjelmat. Että tässä on jo rakenne, joka on nyt tunnettu mediaohjelman myötä, että voidaan säilyttää. Ja sitten sanoisin, että haluaisin tehdä tällaisen esityksen, joka koskee suuntaa. En kuitenkaan halua, että nyt nähtäisiin, että minä pitäisin jotakin asioita niin, että minä arvostaisin niitä tai luova Eurooppa, sen kuulostaa hyvältä. Ja se sisältää hyvin monia ulottuvuuksia, mutta olen huolissani siitä, että ei enää puhuta kulttuurista, puhutaan luovuudesta – luvussa koski eri sektoreita, mutta minä pelkään, että kulttuurin käsite tavallaan katoaa. Ja olisi hyvä, jos keskustelisimme tästä. Muita häiritseviä asioita ovat että olen miksi todennut, että tekstistä puuttuu jotakin mikä muualla on noussut esille, nimittäin paikallinen ja alueellinen ulottuvuus. Kulttuurillisen luovan toiminnan yhteydessä. Ne nimittäin vaikuttavat kehitykseen ja integraatioon. Ja sitä pitäisi myöskin puhua hankkeista, jotka ovat aluerajat ylittäviä, että saadaan aikaan verkottomista. Mehän saaneet kokemuksia tällaisesta Euroopan eri alueilla – eri yhteyksissä. Siellä, missä on tapahtumassa teollisuuden katoamista, siis jos alueet, jotka ovat onneet voimakkaasti teollisia, ruurin alue tai torinon alue, ja jossa on sitten voimakkaasti investoitu kulttuuriin ja käytetty hyväksi tilannetta kulttuurin kehityksen osalta, meidän pitäisi katsoa nimenomaan, miten se tapahtuu alueellisella tasolla, ja sitä pitäisi vahvistaa. Pitäisi osoittaa, että myöskin paikallisilla organisaatioilla on mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin. Ne voivat hyvin pitkältään edistää kestävää, innovatiivista kehitystä paikallisella tasolla. Ja myöskin pitäisi mahdollistaa aluerajat ylittävät hankkeet alueiden välillä – ja sitten se, että tässä mikä ongelmaista ehkä on se, että me noudattamaan sellaista tavoitetta, että nimenomaan yleisö otettaisiin etualalle. <clears throat> ja tämä vaikuttaa ehkä hiukan enemmän siihen, että miten se ottaisi muitakin näkökantoja, siis sosiaaliset näkökannat tai uudet kohderyhmät, joiden puoleen pitäisi kääntyä lapset esimerkiksi, syrjäytyneet ryhmät, kulttuurivähemmistöt, ne pitäisi sitoa lähemmin tähän mukaan. Samoin myöskin koulutuskysymykset, ammatillinen koulutus. Ja sitten eräs kysymys, joka vielä on erityisen tärkeä, on se, että sektorajat ylittävällä alueella pitäisi kiinnittää huomiota nimenomaan mediaa, digitaalisiin taitoihin, elokuvataitoihin. Koulutusmahdollisuudet ovat hyvin yleisiä, eikä varmaankaan niitä ole mainittu riittävässä määrin. Näitä asioita pitäisi ottaa enemmän etualalle. pitäisi kehittää kriittinen kyky ymmärtää tätä kielen uutta muotoa. Siksi pitäisi tukea hankkeita, joilla voidaan kouluttaa opetushenkilökuntaa niin, että tällaiset asiat voidaan ottaa huomioon kouluissa, niin että opitaan käyttämään digitaalista maailmaa. Digitaaliset taidot ovat tällä hetkellä ehdottoman välttämättömiä kansalaisillemme, jotta he selviytyvät. Ja niin sitten taas asia, joka on noussut esille myöskin valikunnassa. Koulutussektorilla, ammatillisen koulutuksen sektorilla meidän pitäisi olla myöskin yhteydessä muihin instituutioihin kuin korkeakouluihin, mutta tämä nyt tässä selkeästi tässä esille. Ja sitten vielä yksi asia, joka myös olisi myöskin tärkeä, jonka haluaisin vetää sen mukaan, on se, mikä on luovien taiteiden rooli. niitä itse asiassa ei suoranaisesti täällä edes mainita. Puhutaan enemmänkin äh, äh, toimijoista, jotka ovat talouden osalta mukana. Mutta me tarvitsisimme luvun, joka koskee taiteilijoita, tekijöitä, ihmisiä, jotka toimivat luovasti. Tähän tarvitaan parempia liikkuvuuden muotoja, pitää tarjota harjoittelumahdollisuuksia, pitää tarjolla ohjelmia, jotka on suunnattu vaihtoon ja eri kulttuuriinstituutioiden yhdistämiseen, mukaan vetämiseen. Ja sitten pitäisi myöskin selvittää kaksi kohtaa, nimittäin pienet ja keskisuuret yritykset. Täällä on suositus, että vuonna vuodelta jossa todetaan pienet ja yritykset ja mikroyritykset Mikroyrityksiä ei tässä esityksessä mainita lainkaan, mutta suunnitelmassa kulttuuriyrityksistä on mikroyrityksiä. Ja tärkeää on myöskin mainita organisaatiot, jotka eivät ole valtiollisia. Ja myöskin yhteistyö kulttuurinstituutioiden ja kansalaisjärjestöjen ja pienten mikroyritysten kesken. Tässä olisi huolehtiminen myös siitä, että saadaan tukea, että ne saavat tukea tämän ohjelman puitteissa – Nimittäin äh, talouden toimijoiden osalta pitäisi kenties äh, selvittää paremmin, minkälainen profiili on kysymyksessä, keitä ovat nämä henkilöt tämä koskettaa, keitä ovat nämä talouden toimijat, joista on puhe. Sitten kulttuuriinstituutiot, niitäkään riittävästi ole määritelty, joten haluaisin esittää kommentin siitäkin. Meillä on Euroopassa se erityispiirre, että meillä on olemassa oikeusperi- perusta, joka koskee koko Eurooppaa, mutta kulttuuristuutiot eivät ole mitään yrityksiä, eikä mitään Ne ovat ne edistävät kansainvälistä yhteistyötä, ne investoivat uusiin kykyihin ja siksi niihin pitäisi kiinnittää erityisesti huomiota, mutta niitä ei jotenkaan pidä sitten sekoittaa muihin toimijoihin. Ja sitten tässä ohessa ovat Erasmus Mundus ja Media Mundus. On ohjelma, jossa nyt avaus on mahdollinen. Minusta tämä on myönteistä. Pitää olla avoin myös kahdenvälisille yhteyksille. Kolmansien maiden kanssa se on erittäin toivottavaa. Mutta myös toimijat itse ovat ilmaiseet tämän toiveen. Rajat ylittävä yhteistyö kolmansien maiden kanssa on tärkeää. Sitä ei pidä rajoittaa pelkästään mediasektoriin, vaan se pitäisi avata kulttuurisektorille myös. On maita, jotka voimakkaasti ovat suuntautuneet tähän ja luoneet kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa, Brasilian, Venäjän ja niin edelleen. Mutta on ollut näiden maiden on ollut vaikeaa saada, näiden toimijoiden on ollut vaikeaa saada varoja tällaisten hankkeiden toteuttamiseen. Joten pitäisi saada todellinen avaus kolmansien maiden suuntaan näiden 31 maan lisäksi, jotka on nyt määritelty sellaisina maina, jotka voivat kysymyksen puitteissa, mutta pitäisi ennen kaikkea kuitenkin määrittää täsmällisemmin myös se, minkälaiset hankkeet ovat sellaisia, että ne voitaisiin tässä ulottuvuudessa ottaa huomioon. Ei pitäisi työskennellä siis pelkästään bilateraalisen sopimusten osalta, vaan, vaan tietysti vielä kunnioittaa olemassa olevia sopimuksia, mutta komissio pitäisi sanoa selvästi, mitkä maat tätä voitaisiin, tällä voitaisiin kattaa ja mitä ei. Pitäisi olla ainakin jonkinlainen varaus budjetissa tällaisia toimia varten. Totta kai kaikki toimet pitäisi sitoa asetukseen. Siellä on mainittu kolmannet maat, mutta me emme, eikä me tietenkään halua mitään avointa valtakirjaa alueella, joka on hiukan epävarma. Sitten tällainen yleiskattavuus, sekin on määritelty jotenkin tekstissä, mutta minusta se on hiukan liian yleistä. Sitä ei määritellä selkeästi, mitä tuloksia odotetaan. Puhutaan pelkästään määrällisistä parametreista, mutta nimenomaan kulttuurin alueella tällainen mittaaminen ei niin ole mahdollista. Usein tulokset ovat sellaisia, että ne ovat aineellisia nimenomaan kulttuurin alueella. Ajattelen inhimillistä pääomaa, jota käytetään. Ja tämä on sellainen, mikä pitää ottaa huomioon, jos halutaan tehdä jonkinlainen arviointi. Meidän pitäisi kehittää kriteereitä, jotka ovat järkeviä kulttuurin alueella. Ja sitten vielä kysymys, joka liittyy budjettiin. Todellakin 37 prosenttia on korotus verrattuna aiempiin ohjelmiin, mutta tässä katsotaan useampia sektoreita, useampia maita, joten tätä prosenttilukua ei voida selkeästi nyt siirtää näiltä osin. Asetus, perustelut, niissä puhutaan siitä, että budjetti pitää jakaa yksittäisiin alueisiin. Minusta tämän pitäisi tapahtua asetuksessa kiintiöiden mukaan kullekin ohjelman osa-alueelle. Ja niin kuitenkin, että samaan aikaan turvattaisiin tietty joustavuus yksittäisten ohjelma-alueiden sisällä, mutta pitäisi määritellä vähimmäissummat kullekin osa-alueelle niin, että talouden toimijoillakin olisi tiettyä varmuutta. Tietysti jälkikäteen voidaan vielä puuttua yksityiskohtista vielä jotakin lyhyesti rahoituksesta. Varainhoitoasetuksen osalta mehän tiedämme, että tämä on horisontaalinen kysymys, joka tulee kattamaan, asioissa tulee kattamaan monia ohjelmia. On eurooppalainen takuu, rahasto ja sitten on mukana myöskin on kansallisia rahoituslaitoksia, jotka luovat tällaisen portfolion luottoja, joita voidaan antaa, mikä tietysti täytyy olla hyvin tasapainoista, ja se pitää ottaa huomioon tasaisesti eri, tasapuoliset eri sektorit. En nyt välttämättä ole tätä mahdollisuutta vastaan, joka tulisi tällaisten perinteisten tukihakemusten ja tukien jakamisen rinnalle, mutta tähän asiaan pitäisi saada enemmän selvyyttä. Näiden varojen myöskin jakaminen. Meillä on olemassa sellaiset määräykset, jotka ovat erilaisia eri maissa, mitä tulee tukiin ja luottoihin, ja tämä asia pitäisi selvittää perinpohjaisesti. Muutama rahoituslaitos on tähän mennessä reagoinut tähän, joten tällaisen instituutioiden kapasiteetti pitäisi myöskin ottaa huomioon. Pitäisi saada selkeyttä enemmän siihen, missä määrin tällaiset luotot ovat hyväksyttäviä. Pitäisi saada aikaan järjestelmä, josta kaikki voivat hyötyä, eivät pelkästään suuret yritykset. Ja asetuksessa pitäisi olla joitakin määräyksiä, jotka koskevat näitä portfolioita. Tätä ei pidä jättää pelkästään komissiolle. Vielä aivan viimeinen kommentti, rouva puheenjohtaja, aivan viimeinen kommentti Haluan toistaa sen, mitä te sanoitte Erasmus, yhteen Erasmus-ohjelman osalta, nimittäin läheisyysperiaatteen käyttäminen, arviointi. Me tarvitsemme tasapainoisen lähestymistavan. Täällä puhuttiin äh, aiemmin näistä erilaisista menettelyistä, osallisten kuulemisesta ilman, että konkreettisesti viitattaisiin johonkin ohjelmaan, mutta minä kuitenkin vetoisin sen puolesta, että nyt suunniteltaisiin delegoitua säädöstä, jossa voitaisiin ottaa esille jo ne, ne tulokset, joita toivotaan. Minä olen jakanut teille pienen luonnoksen, jossa nämä tiedot ovat. Ja tämä voisi olla perusta myöskin keskustelulle. Äh, no niin, täällä on kolme puheenvuoropyyntöä. Nyt en anna muille enää puheenvuoroja. Sitten komissio saa vielä puheenvuoron. Varttia yli viisi. Meidän täytyy jo aloittaa tämä Amnesty-kohta. No niin. Niin, ja sitten vielä Takkulan mietin. No, no niin, aivan lyhyesti. Eli kysymyksiä ei nyt mitään pitkiä puheita. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, aivan haluaisin ottaa esille muutaman lyhyen tiedon. Minulle ei ollut täysin selvää komission esityksestä, että pk-yritykset ovat kulttuurin alueella, että niiden tukea tarjolla. Minullekään ei ollut selvää, mikä olisi tämä sen tukiohjelman suuntaus käytännössä, ja tästä syystä käännyn kirjallisella kysymyksellä komission suuntaan, ja sainkin tähän vastauksen. Ja vastauksessa selitetään tämä luotto takuujärjestelmä sen käyttöottamista, joka tulisi olemaan perinteisen toimintamallin rinnalla ja tämän toteuttaisi eurooppalainen investointisäätiö ja sain tämän vastauksen komissiolta ja tulee tämän sen parin tunnin kuluessa kollegoille. Merci, Madame la Présidente, euh, Madame la Rapporteure et chers collègues. Kiitoksia. Rouva puheenjohtaja, kiitokset. Joo, niin, kiitos tästä johdannosta. Otitte monta kohtaa esille. Te otitte myös kantaa mielenkiintoisen keskusteluun, jota on käyty. Meille on tärkeää, että me voimme käydä tätä mielipidenvaihtoa, että kuulemme oikeaan suuntaan. Rouva puheenjohtaja, tehän sanoitte jo itsekin, että otitte kolme asiaa esille, ja tässä täytyisi olla tarkempi kuin mitä tekstit ovat, joita me olemme saaneet. 6.4. pidettiin kuulemistilaisuus ja minä viittaisin näihin komission epämääräisiin muotoiluihin. Joitakin kohtia tarkennettiin, mutta toisia täytyy sitten vielä tarkentaa entisestään. Nämä ovat mielestäni ne pääkohdat. Haluaisin nyt ne yksinkertaisesti tuoda esiin teille. Ensinnäkin minulla on epäilyksiä tämän ohjelman määrittelyn ja niihin sen osiin osoitettujen budjettien suhteen erityisesti, kun tarkastellaan ohjelman eri osia ja niitä varoja, joita niille on myönnetty. Me, meidän pitäisi saada selvyyttä tähän asiaan, niin ei nyt ole. Toisekseen komission ehdottomien takuiden toiminta ei ole selkeä, sitä ei ole määritelty ja saattaisi nostaa esiin suuria epäilyksiä siitä, että rahaa myönnetään välikäsille, jotka eivät ole niinkään hyödyllisiä. Haluaisin muistuttaa myöskin, että parlamentilla tällä hetkellä ei ole mitään takeita tämän ohjelman toteuttamisesta. Meidän pitäisi saada näitä takeita, erityisesti kun budjettitilanne on hyvin vaikea. Haluaisin tuoda myös muutamia muita asioita, jotka eivät ole niin vakavia. Haluaisin tuoda ne teidän huomionne ja myöskin saada ehkä komissiolta vastauksia. Ohjelman määrittelyt ovat liian epämääräisiä, niissä ei ole tarpeeksi selkeyttä. Ohjelman päämäärät pitäisi olla selkeämmin määritelty budjettikysymystenkin vuoksi. Toisekseen nämä informaatiopisteet, jotka saattavat eräissä maissa aiheuttaa suuria monimutkaisia tilanteita. Kuinka te hoitaa tämän asian? Sitten ohjelman valvonta ja arviointi mielestäni, sitäkin pitäisi tarkentaa. Mielestäni nämä ovat ne prioriteetit, jotka ovat kaikkein kiireellisempiä, kun otetaan huomioon, mikä on nyt meillä työn alla, määrittely, rahoitus ja näiden toimijoiden nimenomainen toiminta ja sen määrittely. En nyt tässä puhu välikäisistä. En antaisi komissiolle mitään avointa shekkiä. Ja mitä tulee sitten luovan Euroopan toimeenpanoon. Minusta tuntuu, että tässä on vain keksitty tällainen hyvin kaunis määritelmä sellaisille budjettikohdille, joihin liittyi epämääräisyyttä. Mielestäni ei ole mitään syytä vanhoja nimityksiä ohjelmilta poistaa. Sitten haluaisin teille muistuttaa vielä sen, että Luova Eurooppa-ohjelma yhdistää kaksi hyvin erilaista todellisuustilannetta, jota pitäisi sinänsään kunnioittaa ihan itsenään. Mediaohjelma ei aiheuta mitään erimielisyyksiä. Tämä ohjelma on toiminut, sillä on hyviä tuloksia. Miksi meidän pitäisi siihen puuttua? Miksi meidän pitäisi sekoittaa toimivaa tilannetta? Sitten audiovisuaalinen kartta. Tämä tilanne on hyvin muuttuva. Te olette tämän huomanneet. Se on yksi asia, jossa komissio on saanut onnistumisia aikaan. Ja tässä se puhuu kulttuurialasta. Minä en ymmärrä, miksi meidän pitäisi puuttua asioihin, jotka ovat olleet olemassa jo pitkän aikaa, jotka toimivat. Meidän pitäisi tässä pelätä, palata hyvin selkeisiin, yksinkertaisiin päämääriin ja tarkasti määriteltyyn budjettitilanteeseen. Ja mielestäni jokaisen Eurooppa, luova Eurooppa-ohjelman osion päämäärä pitäisi hyvin selkeästi määritellä. Me olemme olleet esittelijän kanssa jo yhteistyössä ja tiedän, että voimme tulevaisuudessakin tehdä hyvin rakentavaa yhteistyötä. Toivon, että saisimme komissioltakin näin selkeää yhteistyötä osaksemme. Kiitoksia. Kiitos, Rova Schaake lyhyesti ja sitten komissio. Thank you. I will be short. Kiitos, puhun lyhyesti. Ensinnäkin minä haluaisin osoittaa kiitollisuutta siitä, että budjettia on kasvatettu. Me voimme puhua paljon kulttuurista, mutta usein budjettikohdat jäävät pieneksi, joten tämä on tärkeä askel näinä aikana. Tässä on otettu kansalaisyhteiskunnan palaute huomioon. Tämä on erittäin myönteistä. Me voimme pyrkiä kilpailukykyyn, kapasiteetin kasvattamiseen, kulttuurin kasvattamiseen tietyissä järjestöissä. Ja tässä voidaan siirtyä lainoihin. Tämä on hyvä kehitys, mutta mitä rahoitusvälineeseen tulee, yksityiskohtia täytyy vielä selvittää. Tehokkuus on hyvä asia, vähemmän byrokratia, sekin on hyvä asia. Se kun puhutaan brändeistä, niin se on vähemmän tärkeää kuin se, että puhutaan vaikutuksesta. Jos jokin toimii, niin sitten ihmiset arvostavat sitä ja pienemmät järjestöt otetaan tässä huomioon. Ja sitten tämä kaupallinen näkökanta, mitä kulttuurin tulee. No sitten digitalisaatio, se täytyisi mainita näissä tavoitteissa. Sitä täytyy ehkä vielä selvittää yksityiskohtaisemmin. Ja sitten se, että EU on katsottu olevan maailmanlaajuinen toimija ja se, että kulttuurilla on tärkeämpi asema ulkoisissa toimissa. Ehkä esittelijä voisi vielä ottaa tähän kantaa. Puhutaan liikkuvuudesta, pääsystä, saatavuudesta ja sitten vaikutuksista, joita, joihin me pyrimme Euroopan unionina. Ja sitten tässä pitäisi katsoa sitten, miten määrärahat käytetään, mitä ulkoisiin toimiin ja kulttuuriin tulee. Esimerkiksi kehitys tai laajentumisrahastot. Ja meidän täytyisi olla tehokkaita, kun me tarkastelemme näitä määrärahoja, kun puhumme luovasta Euroopasta. Kyllä tästä varmasti tulee hieno asia ja odotan yhteistyötä innolla. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos herra Brand komissiosta, Rova Brand. Niin. Pääjohtaja on jättänyt laivan. Hän on nyt toisella pääosastolla, eikö niin? Kyllä. No niin. No, hän nyt tutkii jotakin muita asioita. Ol... No, hän on työstänyt tätä kysymystä, vaikka hän ei olekaan seuraaja. Director is... Kiitoksia paljon. Pääjohtaja todellakin poistui. Minä antaisin teille hiukan selvennyksiä ja sitten kollegani puhuu tästä audiovisuaalisesta kentästä, jos se on tarpeen. Kiitoksia hyvin paljon näistä huomioista. Ne ovat hyvin mielenkiintoisia keskustelussa. Muutamia selvennyksiä ensinnäkin koskien näitä kulttuuri- ja audiovisuaalialan hyvin erilaisia luonteita olemme täysin samaa mieltä ja tämän vuoksi Luova Eurooppa on puitteisto-ohjelma. Meillä on selkeästi erilliset puolet, kulttuuri- ja media-aloille ja sitten tällaiset alat ylittävät osuudet, kun nämä alat liittyvät toisiinsa. Näillä osioilla tulee olemaan omat instrumenttinsa. Ja tilanne tulee muistuttamaan nykyistä, sillä olemme täysin samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että ähm, näitä molempia tai näitä kaikkia alueita täytyy räätälöidysti tarkastella ja hallita. Sitten toinen asia, jonka halusin selventää, liittyy tähän ei tuottoa tuovaan ei-kaupalliseen sektoriin. Tämä on hyvin tärkeä asia erityisesti. Minä olen itse vastuussa kulttuurialalla näistä kysymyksistä ja kulttuurialalla monet ei-voittoa tavoittelevat järjestöt liittyvät ja käyttävät näitä ohjelmia. Erityisesti meidän tulisi suunnata näitä kirjallisuus- ja kustantamoalalle. Ohjelmat ovat sellaisia, että niihin voidaan pyrkiä mukaan vain, jos toimija on voittoa tavoittelematon. Ja me uskomme, että tulevaisuudessakin tilanne tulee pysymään samanlaisena. Sitten äh, toimeenpano ja delegoidut säädökset. Minä en nyt puutu tähän. Me käsitimme Erasmus kaikille ohjelman yhteydessä tätä, että delegoidut säädökset itse asiassa ovat varanhoitoasetuksen sanelemia, mutta Meillä on jokaisen ohjelman suhteen, kuten mainittua, pää, päämäärät ja sitten tarkemmat kuvaukset, joten oikeusperustan suhteen meillä on enemmän selkeyttä kuin menneisyydessä tietyllä tavalla ja meillä on myöskin enemmän määrittelyjä kuin ennen. Sitten liittyen kulttuuriarvoihin olemme samaa mieltä, että kulttuurilla on omia arvojaan. Tämä on hyvin tärkeää se oli meille selkeä. En usko, että olisimme tekemässä aloitetta liittyen näihin ohjelmiin, jos emme uskoisi näihin arvoihin. Ja tämä ohjelma pyrkii takaamaan taiteilijoille ja kulttuurialan toimijoille mm, parhaat mahdolliset olosuhteet saada tuotteitaan rajat ylittävästi ja laajemmin yleisölle esiin. Ja me pyrimme myöskin tukemaan kulttuuria ja sen monimuotoisuutta, ja tämä on aivan kulttuurillinen päämäärä. Sitten alueellinen, paikallinen ulottuvuus kulttuuritoiminnassa. Minä haluaisin kiinnittää huomionne ehkä aluksi siihen, että muutaman viikon kuluttua komissio tekee uuden ehdotuksen Euroopan kulttuuripääkaupungeista vuoden 2020 jälkeen. Tämä on tärkeä aloite, jolla me tuemme paikallista ja alueellista kulttuurikehitystä. Sitten luova Eurooppa erityisesti ja kulttuuriosuus siitä eh, keskittyy eurooppalaiseen eh, yli kansalliseen yhteistyöhön, sillä tämähän on eurooppalainen ohjelma. Mutta kuitenkin haluaisin huomauttaa teille, että tämä uusi eh, keskittyminen kehitykseen tarkoittaa sitä, että pyrimme paikallistason toimijoita tukemaan niin, että he pystyisivät taloudellisesti ja sosiaalisesti toimimaan helpommin, joten meillä on tässä tietynlaista taloudellista paikallista merkitystä sitten liittyen yleisökysymykseen ja huoliin, kuinka suurempia yleisöjä voitaisiin saavuttaa ja kuinka nuoret ihmiset voitaisiin saada mukaan. Yleisökehitys liittyy mielestämme näihin kysymyksiin. Tämä väline on väline, jolla voitaisiin saada erityisesti syrjäytyneitä tai huonosti edustettuna olevia ryhmiä myöskin mukaan. Määrittelyjen suhteen aivan nopeasti kulttuuritoimija tarkoittaa taiteilijoita ja kulttuurijärjestöjä ja muita toimijoita, mutta tätä terminologiaa voidaan vielä arvioida. Sitten määrittelyihin liittyen vielä, kun puhumme pk-yrityksistä, kyllä meillä on tämä äh, komission vuoden 2003 suositus, joka ottaa äh, pienet, keskisuuret ja mikroyritykset mukaan. Tämä voimme kyllä selventää vielä. Sitten ähm, määrälliset mitta järjestelmät. Te huomautitte aivan oikein, että oikeusperustassa on vain määrällisiä mittareita olemassa, mutta tämä ei tarkoita sitä, että arvion suhteen keskittyisimme vain määrällisiin kriteereihin. Me olemme myöskin artiklassa 14.3 kestelle tätä. Ja haluaisin sanoa, että komission tarkoituksena oli ensimmäisen kerran tuoda oikeusperustaan mukaan indikaattoreita jotka keskittyvät yleisiin seikkoihin. Tässä tarkoituksena oli se, että seurauksia voitaisiin arvioida myöhemmin, mutta tämä ei tarkoita sitä, että me emme tekisi laadullista arviointia määrällisen arvioinnin rinnalla. Sitten vastuullisuutta ja vastuuta koskien liittyen ähm, siihen, kuinka varoja käytetään. Meillä on ähm, varanhoitoasetuksen mukaan tiettyjä velvollisuuksia. Me valvomme varojen käyttämistä ja äh, budjetin käyttämistä. Nyt voisin antaa puheenvuoron kollegalleni. Thank you very much, President. Kiitos puheenjohtaja. Minä esittäisin vain lyhyen kommentin mediasta ja pari kommenttia rahoitusvälineestä. Yksi kysymys, joka on noussut esille, on kysymys määritelmistä ja tarpeista täsmällisyyteen määritelmissä. Termiä toimia on käytetty käyttämään kaikki mahdolliset hyötyjät koulutusjärjestöistä aina yksittäisiin tuottajayhtiöihin, aina elokuva teatterin verkkoihin. Tätä tietysti voidaan tutkia edelleen ja katsoa sitä, miten menneisyydessä on toimittu. Ehkä kuitenkin muutama sananen myös kulttuuri- ja luovan sektorin takuu välineestä. Täällä on puhuttu maantieteellisestä kattavuudesta. Yksi perustavanlaatuinen kysymys, jonka haluaisin ottaa esille – on, että rahaa ei anneta rahoituslaitoksille. Tämä on takuu, joka annetaan näiden laitosten käyttöön niin, että ne voivat hyväksyä riskin, joka syntyy kulttuuritoiminnassa. Mitä tulee sitten PKYihin, muut, niihin liittyvät pk toimet ovat avoimia myöskin kulttuurisektorin toimijoille, mutta tähän mennessä ovat hyvin vähän käyttäneet tätä hyväkseen. Esimerkiksi kilpailukyky- ja innovaatio-ohjelma, koska nämä ohjelmat eivät ole suuntautuneet tällaisiin toimijoihin. Ja tästä syystä on hyvin tärkeää ottaa on erityinen väline tällä sektorilla, jotta saadaan asenteita muuttumaan. Työ on edistynyt huomattavasti viime viikkoina, koska nyt on poliittinen sopimus rahoit- Voimme antaa teille toivottavasti enemmän lisätietoa toiminnasta niin, että tämä asetuksen osa saadaan selkeämmäksi. Olemme tietoisia siitä, että PKYllä on tarvetta saada varoihin, varoja pankeista. Ja me pyrimme nyt tekemään lisätietoa, jota tullaan antamaan sekä parlamentille että Euroopan neuvostolle näistä kysymyksistä. Zu Media haben Sie Mediasta te ette nyt sanoneet yhtään mitään. Mitä haluaisitte sanoa mediasta, ettekö mitään? Mrs. Pack, just the question about... Niin, anteeksi, Rolo Pak, vaan kysymys siitä, että on erityyppisiä toimijoita. Ja ehkä vielä viimeinen sana, jos sallitte, näistä merkeistä media merkkinä tuota merkkinä on tunnettu kautta Euroopassa tällainen elokuvia, joita levitetään media logon kanssa verrattuna sellaisiin, joissa ei ole medialogoa, katsotaan, että ne saavuttamat korkeamman hinnan, jos ne on valittu mediarahoituksen puitteissa rahoitus saaviksi, joten sillä on vaikutusta markkinoilla. So, darf ich denn festhalten? No niin. Tätä nyt ei vielä siis sanottu. Tämä brändi, nimi siis säilyy Niin kuin te juuri selvititte, niin seuraavan kuuden vuoden ajanko tämä sitten on näin? Commission is the... Komission lähestymistapa on, että jolle oli erityisiä poikkeamia oikeusperustassa, yleinen uusi komission logo tulee olemaan visuaalisena tunnuksena kaikille ohjelmille näiden äh, rahoitusohjelmien päätyttyä, mutta nimi tulee säilymään. Tämä on hiukan mutkikas. Tän. Yeah, I'm not surprised. Tämä on ihan järkyttävää. Täällä keksitään pyörä uha, yhä uudestaan. Hän sanoi, että mediaohjelma on otettu käyttöön. Kaikki tuntevat logon. Ja viimeksikin vastaus oli hieman epäselvä. Siksi minä olin niin epäystävällinen viimeksi, koska en saanut vastausta ja nyt sain vastauksen. Ja nyt vihdoinkin kuulemme, mitä komissio haluaa. Eihän nyt median logoa voida yhtäkkiä poistaa. En, en minä en ymmärrä tätä. Niin, valitettavasti te olette nyt meidän keskustelukumppaneihin Eihän täällä kukaan muukaan ole paikan päälle. Herra Suher täällä pakeni paikalta. Ja nyt meidän täytyy sitten käsitellä asiaa niiden kanssa, jotka ovat tätä työstäneet. No ehkä te ette edes halunneet tehdä sitä, mitä olette joutuneet tekemään, mutta niin, niin tehän olette komissio, tämähän on ihan järkyttävää. Niin, no voisitteko nyt selvittää ihan kenelle tahansa, että brändinimi on brändinimi. Ja medialla on logo, joka näkyy kaikissa filmeissä ja nyt sitten tulevaisuudessa ei enää. Haluammeko nyt sitten unohtaa kaiken, mitä joskus on ollut ei tämä ole mitään säilyttämistä, ei tämä, ole, tämä on nyt ihan järkyttävää. No niin. Äh, niin, anteeksi, no tämä on niin järkyttävää, että tässä täytyy kyllä ihan hermostua. Thank you very much, Mrs. Mrs. Pack. Uh, let me... Kiitoksia, kiitoksia hyvin paljon. Pyrin olemaan nyt erittäin selkeä ja sitten te saatte vetää omat johtopäätöksenne. Komission lähestymistapa on se, että me olemme saavuttaneet oikeuden käyttää tätä medialogoa nyt näiden tämän rahoituskauden loppuun asti ja sitten seuraavan kauden lähes alusta lähtien vain tätä ainutta oikeusperustussa mainittua logoa käytetään. Tämä media logo on voinut käyttää visuaalista identiteettiä ja seura- seuraavaa uutta visuaalista identiteettiä käytetään kaikissa yhteyksissä, ellei erityisesti toisin oikeusperustassa mainita. Kiitos. Ehkä me voimme muuttaa sitten oikeusperustaa. Silvia. Presidente, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Niin, selvennystä varmasti tarvittiin viimeksi minä esitin tämän kysymyksen ja olen nyt erittäin tyytyväinen, että totuus paljastui. Suhteet parlamentin ja komission välillä ovat sellaiset, että on tärkeää, että nämä asiat saadaan selvitettyä. No niin, sitten mitä kollegoihin tulee. Tässä tulisi puhua kahdesta hankkeesta. Niin, no ehkä nyt kuitenkin aivan lyhyesti, mitä herra Bargo sanoi. Minä tiedän, että te esititte komissiolle kysymyksen, mitä rahoitukseen tulee, mutta voin rauhoitella teitä. Olen tavannut toimijoita, myös investointirahaston edustajia. Ja niin kuin komissiokin nyt sanoi, tästä asiasta keskustellaan edelleen komissiossa. Tämähän on innovatiivinen kysymys. Totta kai me tarvitsemme vielä enemmän vastauksia, niin kuin herra Kavadakin sanoi. Me tarvitsemme tasapainoisia portfolioita niin, että tässä ei ole ainoastaan suuret yritykset mukana, vaan myös pienet yritykset, että nekin pääsevät käsiksi lainoihin. Tämä ei saa sitten korvata tarjouskilpailuja, nämä täydentävät toisiaan. Tosiaan PK-yritykset täytyisi ottaa paremmin huomioon markkinoilla. Tämä on ainoastaan mahdollista, jos myös kansallisella tasolla kiinnitetään tähän huomiota. Usein ajatellaan, että riskit ovat liian suuria kulttuurisektorilla eikä siihen investoida. Mutta tässä täytyy todellakin ottaa tämän hankkeen myönteiset näkökannat huomioon. Monet asiat ovat vielä epäselviä ja on tärkeää, että asetuksessa nämä kysymykset selvitetään. Tähän täytyy kiinnittää todellakin erityistä huomiota. No sitten vielä se, mitä herra Kavada sanoi. Hän esitteli täällä painopistealueita, mutta mitä te otitte esille, no se on olemassa tässä minun luonnoksessakin. Sitä voidaan vielä vahvistaa. Kollega Sharke Mielestäni merkit ovat erittäin myönteiset sen suhteen, että enemmän määrärahoja käytettävissä, mutta me tarvitsemme kuitenkin myös viittaukseen poliittisiin kysymyksiin, koska muuten me voi vastata näihin poliittisiin haasteisiin. Sitten enemmän kykyä, enemmän investointimahdollisuuksia. Totta kai nämä ovat tämän hankkeen haasteita. Kulttuuri, arvon tai arvojen ohella kulttuuriperinnön ohella täytyisi kiinnittää myös identiteettiin huomiota. Ja totta kai myös taloudelliset kysymykset täytyy ottaa huomioon. Niin, pienet yritykset. Tässä täytyisi kiinnittää huomiota komission suositukseen, eli se, miten PK-yritykset on määritelty, koska siellä mainitaan myös mikroyritykset. Mutta tässä nyt ei kuitenkaan mainita näitä mikroyrityksiä, mutta kyllä se määritelmässä täytyy siis sitten ottaa huomioon. Tarvitsemme enemmän avoimuutta, mitä määrärahojen käyttöön tulee. Siihen haluaisin ehkä lisätä vielä jotain. Niin, no ehkä kaksi tärkeää tavoitetta, eli toissijaisuusperiaate ja sitten kansalliset virastot ja enemmän avoimuutta mitä, avoimuutta, mitä tarjouskilpailuihin tulee. Valitetaan sitä, että kriteerit eivät ole selkeitä, että tarvittaisiin asiantuntijoiden kierrättämistä Tässä täytyisi pystyä kääntämään kaikkien puoliin. Tässä on liian suuria eroavaisuuksia vielä maiden välillä, mitä tarjouskilpailuihin tulee. Niin, minä odotan tässä myös yhteyksiä neuvostoon, koska mehän näimme jokin aika sitten, että ainakin osasta asioita on päästy sopuun ministeritasolla – Tanska puheenjohtajavaltiona ja Kyproskin ovat tehneet hyvää työtä ja me varmasti voimme tehdä todellakin Kyproksen kanssa myös hyvää työtä myös jatkossa ja on tärkeää, että komissio myös kuulee meitä, kun me teemme ehdotuksia. Näin me voimme tehdä hyvää yhteistyötä. So. No niin, sitten kohta kuusi. Kansalaisten Eurooppa. Hannu, meillä ei nyt ole kovin paljon aikaa. No mutta ehkä silloin nyt ei ole kovin paljon valitettavaa. Arvo puheenjohtaja, yritän olla lyhyt ja ehkäpä en puhu vapaasti, vaan otan tästä muutaman pointin, minkä olen kirjoittanut muistiin. Eli ehkä vielä voi todeta alkuun sen, että oikeusperusta-asia on meillä vielä auki, mutta on hyvä, että päästään hiukan keskustelemaan. Katsotaan nyt, miten, miten tässä käy komission kanssa tässä väännössä. Ja uskon ja toivon, että lopulta kuitenkin käy hyvin, että ymmärrys ja voittaa. Olin myöskin aikaisemman tämän, tai tämän saman ohjelman raportoijana viitisen vuotta sitten, ja voin sanoa näin, että se palaute, mitä vuosien aikana tästä ohjelmasta on tullut, on ollut hyvin rohkaisevaa ja hyvää, ja voi sanoa, että on ollut menestysohjelma, ja siksi toivoisin, että komissio haluaisi vielä tämän ohjelman nähdä myöskin jatkossa, samoin kuin neuvostokin. Pidettiin viime viikolla varjokokous Strasbourgissa. Tuo, kiitoksia kollegoille ja avustajille, jotka olivat siellä paikalla melko pitkälle oli, oli yhtenäiset näkemykset asioista, mutta tänään on tietenkin kiva kuulla sitten tuoreita ajatuksia, myös puheenjohtajan ja muiden ajatuksia liittyen tähän ohjelmaan. Mutta ennen näitä muutamaa pointtia ja sitten sitä, että ollaan kuunteluoppilaaksi, niin haluan muistuttaa, että mehän käsittelemme nyt tässä neuvoston, neuvoston tätä drafti luonnosta, eli eikö hyvä katsoa myöskin komission kantoja ja verrata niitä neuvoston kantoihin, mutta, tai, tai miten neuvosto niitä muuttanut, mutta tämä on ollut meidän pohjana nyt tässä keskustelussa. Ensimmäinen asia. Tarkoitus on nostaa eurooppalainen muistiperintö ja sen osuus ohjelmassa tärkeämpään asemaan. Se on ollut se menestystarina tässä ohjelmassa vi- viimeisen viiden vuoden aikana ja jotenkin se on nyt neuvosto myöskin komissio tiputtanut tavallaan sieltä yleistavoitteesta pois. Muistiperintö on tärkeä, uskon se, että sen painottaminen on tärkeää myös siksi, että kun mietitään eurooppalaista kansalaisuusohjelmaa, niin talo pitää rakentaa, niin kuin ohjelmakin, kestävälle perustalle. Ja se on yksi, yksi asia, minkä päälle, minkä päälle eurooppalainen muistoperintö, koko uusi Eurooppa on, äh, on tuota, rakentunut. Toiseksi haluan nostaa ja korostaa sitä, että, että ohjelmien pitää olla niin kuin alhaalta ylöspäin tulevia. Ruohonjuuritason aloitteiden tärkeyttä pitää, pitää niin kuin nostaa jotta uudet luovat aloitteet voivat ehkä saada myöskin sitä rahoitusta tästä ohjelmasta. Ja kun kehitämme tätä teemaa, niin haluan myös korostaa tämän, tämmöisen avoimen hakuprosessin tärkeyttä. Uusien innovatiivisten projektien, joilla on selvä EU-dimensio, pitäisi voida olla samalla lähtöviivalla myöskin vanhojen projektien kanssa. Ja lisäksi olen, tästä kuullut kiinnost- tai olen kiinnostunut tästä kuulemaan kollegoilta, miten, miten he haluaisivat, että tietty prosentti budjetista olisi korvamerkitty näille pienille ohjelmille ja pienille aloitteille, koska meidän täytyy muistaa, että tämän ohjelman yksi keskeinen tarkoitus oli nimenomaan se, että tämä ei ole elitistinen ohjelma, vaan tämä on tosiaankin kansalaisten ohjelma ja tämä menee sinne ruohonjuuritasolle. No sitten kolmas pointti on tämmöinen, että artikla 12 toteaa näin, että tämän asetuksen nojalla viestintätoimiin osoitetulla resursseilla katetaan myös osaltaan yhteistä tiedotustoimintaa, joka koskee Euroopan unionin poliittisia painopisteitä. Ja tähän haluaisin sanoa, että koska ohjelman budjetti on melko pieni, nyt on tämä 229 miljoonaa euroa, niin olen vahvasti sitä mieltä, että me emme voi antaa komission käyttöön tästä ennestään pienestä ohjelmasta näitä vähäisiä varoja johonkin muihin omiin kommunikaatiostrategioihinsa, vaan nämä tässä ohjelmassa olevat rahat pitää kyllä ohjata tähän, tähän ohjelmaan ja tämän ohjelman tiedottamiseen. Tuota, myöskin sitten on hyvä pitää huolta siitä, että hallinnalliset kulut pidetään minimissä ja että ohjelman hallinta on keskittynyt jäsenmaihin – ja lisäksi pitää antaa mahdollisimman paljon autonomiaa ohjelmien toteuttamiseen. Uskon, että olette siitä samaa mieltä, että tässä tarvitaan erittäin hyvää tasapainoa luottamuksen ja hallinnan ja kontrollin kanssa. Niin kuin sanotaan, että luottamus hyvä ja kontrolli parempi, mutta toivon, että tässä voitaisiin olla kuitenkin enemmän luottamuksen suunnassa, sillä on selvää, että tämmöinen kansalaisaloitteiden liian suuri kontrolli voi myöskin raunioittaa sellaista yrittäjyyshenkisyyttä ja, ja, ja pieniä aloitteita, joissa voi olla myöskin suuri joukko vapaaehtoistyöntekijöitä niiden taustalla. Eli luottamusta tarvitaan ja voi sanoa, että ainakin tämä, tähän, tähän mennessä tämä aikaisempi ohjelmakausi, niin ollaan oltu myöskin luottamuksen arvoisia näissä, näissä tuota, prosesseissa. Ja meidän on hyvä muistaa, että näistä pienistä aloitteista voi sitten kasvaa iso menestystarina. No niin, oikeastaan puheenjohtaja, tässä lyhyesti, kun lupasin lyhyt olla, nyt voin olla sitten humble listener, nöyrä kuulija ja kuulla teidän näkemyksiä ja ajatuksia. Ja eikä sen verran vielä tästä sanottakoon, että kun me etenemme sitten sellaisen aikataulun mukaan, että, että tuota syyskuussa sitten 15. päivä syyskuuta tämä lähtee eteenpäin ja sitä ennen me olemme sitten kerenneet tätä käsitellä vielä ja saada tähän muutosesityksikin kaikki valmiiksi ja tuota, näin uskon, uskomme, että komission neuvosto suuressa viisaudessaan tulee sitten siunaamaan tämän meidän ohjelman. Ja jos ei, niin mehän me sitten voi sille mitään, että jos haluat hylätä tämän. Ja, okei, okay, wie wir schon das letzte Mal beschlossen haben. Äh, niin kuin viimeksi jo päätettiin, eli me toimimme yhteispäätösmenettelyn mukaisesti niin kuin oikeudellinen yksikkö ehdottui. josta ei onnistu, niin sanomme ei. Yksi puheenvuoropyyntö. Herra Repo, olkaa hyvä. Eh, niin, arvoisa puheenjohtaja. Eh, täällä tänään on keskusteltu jo Erasmus-ohjelmasta. Olen pahoillani, etten päässyt, koska minulla oli puheenvastuita IMKO-valiokunnassa – Eh, tulen äh, esittämään komissiolle sitten kirjallisia kysymyksiä muun muassa lainamekanismista, mutta eh, tästä olen varjona siis tässä eh, SD-ryhmän puolelta ja todella minunkin mielestäni tämä oikeusperusta kiista on todella saanut jo farsin piirteitä. Ja olen ehdottomasti sitä mieltä, että kun puhutaan kansalaisten aktiivisuudesta ja osallistumisen edistämisestä, niin ehdottomasti silloin Euroopan parlamentilta pitää olla sananvaltaa myös, mitä tulee ohjelman sisältöön. Öö, kolme seikkaa on, jotka haluaisin tässä sanoa, koska en myöskään varjo tapahtumaan päässyt viime viikolla. Öö, mielestäni on valtavan tärkeää, että, että, että kaikille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet osallistumiseen. Tässä viittaan reunamaiden eriarvoiseen asemaan ja kyse on tässä tasapainossa nimenomaan taloudellisista resursseista ja, ja toivoisin, että kaikki, kaikkien näiden ohjelman toteuttamisessa otetaan huomioon todelliset kustannukset, että, että nuo hankkeet sitten myös toteutetaan kaikissa jäsenmaissa. Eh, vaikkakin tuo eh, yhden hankkeen malli per maata on aika vaatimaton. Toinen seikka on se, että aina laatu ennen määrää. Ja tällä tarkoitan sitä, että hankkeiden ja projektien laatu pitäisi olla tärkeämpi myöntämisperuste painoarvoltaan kuin osallistujamäärä. määrä ja kolmanneksi vielä mm, olen samaa mieltä eh, Hannu Takkulan kanssa siitä, että rakenteiden sijaan ohjelman eh, tulisi keskittyä pääasiassa tukemaan hankkeita, jotka nousevat kansalaisyhteiskunnasta ja kansalaisyhteiskunnan aloitteista. Nimenomaan pienet ohjelmat ja hankkeet on tärkeää. Ja että eh, tuo rahamäärä pyritään sitten käyttämään eh, niin, että myös tiedotukseen ja neuvontaan ja eh, eh, kiinnitetään huomiota nimenomaan kaikkien omalla kielellä, koska nyt meidän pitää saada kontakti kansalaisiin tässä kriisin keskellä ja, ja yrittää vielä pelastaa se, mikä pelastettavissa on. Sen verran hieno hanke EU on. Kiitoksia. Sehr mutig. Hyvä rohkeaa. No niin, kiitos. Ei taida olla muita. Anteeksi kyllä, Labarke, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Vain yksi lause. Olen yhtä mieltä sen tavoitteen osalta, että osanottajien osalta pitäisi pyrkiä maantieteelliseen tasapainoon, mutta minun kantani on se, että ei pitäisi ottaa käyttöön mitään maantieteellisiä kiintiöitä, vaan pitäisi tukea sellaisia maita, jotka ovat vähemmän aktiivisia. Minusta pitäisi pyrkiä käsittelemään näitä hakemuksia tämän mukaisesti, ja toivoisin, että tästä ehkä komissio voisi antaa jonkin verran tietoa. Tja, ich weiß nicht, wie... Niin, en tiedä, miten tässä tuetaan niitä maita, jotka eivät ole aktiivisia. Oikeastaan, pit... niin no, en nyt oikein tiedä, miten tässä onnistutaan. Rova Tiveus komissiosta, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam President. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti myöskin. En nyt puhu oikeusperustasta tällä hetkellä lainkaan. Me olemme nyt mielestäni erittäin tyytyväisiä komissiossa. Olemme tyytyväisiä siihen, että kulttuuri valiokunta on nyt analysoimassa tätä ehdotusta. Ja kuten esittelijä mainitsi, meillä on nyt yleinen lähestymistapa jo olemassa komissiossa. Ja uskon, että tämä oli yksi kysymyksistä täällä. Jos komission ehdotuksen sisältö muuttuu ja neuvoston ehdotuksen sisällössäkin tapahtuu muutoksia. Ei sisällössä ole nyt tapahtunut muutoksia. Voin vakuuttaa valiokunnalle näin. Hyvin vähän muutoksia on tehty. Ne ovat enemmänkin ähm, muotoilukysymyksiä. Tavoitteet ja toimet on organisoitu hiukan toisin kuin komission ehdotuksessa. Ja tämä muisti perintö, sitä on korostettu enemmän neuvoston päätelmissä kuin alun perin komission ehdotuksessa ja muutoin pääpiirteissään mitään todellisia muutoksia ei ole tapahtunut. On tehty lisäys, kun puhutaan niistä, jotka voivat hakea tukia ohjelmiin. Neuvosto on itse asiassa lisännyt jotakin. He ovat laajentaneet tämän koskemaan myöskin alueellisia viranomaisia, alueellisia organisaatioita ja myöskin kulttuuri- ja nuorisoorganisaatioita. Ja tämän lisäksi joitakin sanamuotoja on muutettu, kun puhutaan tästä muistiperintöosuudesta – sitä on tietyissä määrin laajennettu. Tätä käsitettä on laajennettu niin, että se ottaa myöskin, myöskin totalitaaristen hallintojen tekemät rikokset piiriinsä. Eli nämä olivat ne sisältömuutokset, joita on tehty verrattuna komission ehdotuksen tässä neuvoston päätelmissä. Olen samaa mieltä esittelijän ja muiden puhujien kanssa siitä, että tämä on todellakin erittäin menestynyt ohjelma ja sitä on myöskin hyvin paljon arvostettu. Kaikki sidosryhmät arvostavat sitä ja uusi ohjelma rakentuu tämän menestyksen pohjalle ja myöskin todellisen kuulemisen ja sidosryhmien antaman palautteen ja tuen saajien antaman palautteen pohjalle. Olen sitä mieltä, että tämä on selvästi alhaalta ylös suuntautuva ohjelma, sillä se perustuu saamiimme ehdotuksiin. Me annamme tukea vain niille, jotka ovat niitä hakeneet. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmat todellakin lähtevät kansalaisyhteiskuntaa edustavista organisaatioista ja myöskin joistakin kansalaisten hankkeista. Ja tätä ei muuteta, se ei tule muuttumaan. Tiedän, että huolia oli maantieteelliseen kattavuuteen liittyen olemassa, ja näitä huolia komissiokin on jakanut. Me seuraamme tilannetta säännöllisesti, jotta voisimme nähdä, missä määrin voimme taata mahdollisimman tasaisen maantieteellisen peiton ja tasapuolisuuden. Me emme ole mitään kiintiöitä ehdottaneet. Tästä tehtiin kysymys. Olemme sitä mieltä, että voimme paremman maatieteellisen peiton taata muilla keinoilla. Me olemme kontakti ryhmiimme olleet yhteyksissä ja uskomme, että voimme saada aikaan paljon vahvistamalla tietoisuutta niillä alueilla ja niissä maissa, joissa tähän mennessä on ollut hiukan alhaisempi osallistumistaso. Eli olemme täysin samaa mieltä siinä, että tämän tyyppinen ohjelma, tämä ei ole suuri ohjelma, se ei ole suuresti varoja kuluttava ohjelma muihin verrattuna – se ei ole eliittiohjelma. Tila on pienillekin projekteille. Me emme ole määritelleet mitään prosenttimääriä, mutta olemme todenneet, että kyseessä ei ole koko projektien laatu ja niiden vaikutus on merkitsevää. Ja tämä liittyy myöskin siihen, mitä juuri sanottiin laadusta, laatu on kaikkein tärkein tämän tyyppisissä projekteissa, tärkein tekijä. Eli kaiken kaikkiaan uskon, että olemme erittäin tyytyväisiä. Asiat siirtyvät eteenpäin ja odotamme komissiossa hyvin suuresti parlamentin ja tämän valiokunnan tarkistuksia. Voitte olla varmoja, että komissio tekee kaiken mahdollisen helpottaakseen tätä prosessia ja auttaakseen työssä, jotta eri tavoitteet ja eri huomiot saataisiin mukaan. Kiitos. Arvostamme sitä, että suuret verkostot ja kansalaisjärjestöt saavat määrärahoja. Eivätkä ole riippuvaisia tarjouspyynnöistä tätä täytyy työstää, koska ei nyt kaikkia olemassa olevaa täydy tuhota. Ei aina tarvitse tehdä uutta. Jotenkin tämä on hieman taustaajatuksena komissiossa usein. Eli tällaisten verkostojen täytyy saada tukea, että ne voivat tehdä työtänsä. Ne tekevät työtä eh, jo pidempään kuin ihmiset komissiossa ovat työstäneet tätä kysymystä. Niin tehän olette sanoneet, että tämä on ollut menestys. Ja nyt yhtäkkiä sitten sanotaan, että te ette saakaan enää tukea. Eihän tämä nyt käy. Eli me teemme kyllä tarkistuksia tämän asian suhteen ja olen Hannu Takkulan kanssa kyllä samaa mieltä, että me emme voi olettaa, että komissio tästä pienestä budjetista vielä pohtii sitten, miten sitten voidaan viestiä. Viestintä on yksi asia, mutta sitten yhteistyö kansalaisten kanssa on toinen asia. Ja haluaisin pyytää kollega Revolta, älkää nyt torpedoiko komissiota kysymyksillä. Me asetamme kysymykset täällä keskustelun yhteydessä yhdessä. Komissio tulee paikalle, vastaa kysymyksiin, mutta sitten te kirjoitatte vielä kirjeen ja esitätte kysymyksiä, niin te ette ole ainoa. Niin minä olen tässä nyt poikkeuksellisesti ystävällinen komissiolle Eli täällä keskustellaan näistä asioista, täällä keskustellaan yhdessä ja ehkä sitten seuraavien keskustelun yhteydessä voimme sitten keskustella varjoesittelyiden kanssa tästä. No niin, onnea työllesi Hannu ja toivottavasti neuvosto ja komissio molemmat haluavat, että tämä ohjelma alkaa ajoissa. Olen saanut ilkeitä kirjeitä jo tietyiltä tahoilta, jossa on sanottu, että älkää nyt mokatko ja jos tässä nyt ei hieman painosteta, niin 2014 nyt ei saada mitään ohjelmaa aikaiseksi. Ei. Kyllä me tässä teemme työmme. Ja jos kukaan ei kuuntele meitä, niin voi voi, ei se ole meidän syy. No niin, sitten seur- siirrymme seuraavaan kohtaan. En, en olympialaisia, tämä on varmasti erittäin mielenkiintoinen aihe. Tämä koskee Amnesty Internationalia ja sitten kansainvälisiä urheilutapahtumia ja ihmisoikeuskysymyksiä. Ukrainassahan tästä asiasta jo keskusteltiin. No, tämä jotkut kollegat eivät menneet paikalle, jos jotkut osoittivat mieltään paikan päällä, mutta kaiken, kaik, mutta kaiken kaikkiaan, mitä ihmisoikeuskeskusteluun tulee, niin ne olivat tärkeässä asemassa. Olen tyytyväinen, että Amnesty International lähestyi mini, minua. Olen iloinen siitä, että Peter Frankenthal on täällä paikan päällä ja olen myös tyytyväinen, että ihmisoikeusalivaliokunnasta on täällä kollega paikalla. No niin, kymmenen minuuttia, herra Frankenthal, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair and members of Parliament. Kiitos puheenjohtaja ja parlamentin jäsenet, että saimme tilaisuuden esittää teille jotakin ajatuksiamme urheilun merkityksestä ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Katsotaanpa nyt laajemmin tätä tilannetta. Näyttäisi siis siltä, että elämme maailmassa, jossa urheilu on ohittanut politiikan, jopa musiikin ja taiteet siinä, miten se pystyy inspiroimaan, vetämään mukaan ihmisiä, antamaan vauhtia mielikuvitukselle, synnyttämään tunteita, kokoamaan ihmisiä ja saman aikaan myös kuitenkin jakamaan ihmisiä urheilu on aidosti universaalia yli aikakauksien, yli jaksojen urheilusankareista on tullut ikoneita meidän yhteiskunnassamme. Ja tärkeät urheilutapahtumat, kuten jalkapallon maailmanmestaruuskisat tai olympiakisat, ovat populaarikulttuurin keskeitä keskuksia kautta maailmaa. Niissä on tullut magneetti tiedotusvälineille, maailmanlaajuisten brändien luomiselle, sponsoreille ja myöskin rikollisille – kaikkia houkuttelevat mahdollisuudet, joita nuo tapahtumat tarjoavat. Niistä on tullut statussymboli hallituksille, jotka ovat isäntinä tällaisille tapahtumille, kansallisen ylpeyden osoittamisen tilaisuus, mahdollisuus osoittaa, minkälaisia saavutuksia valtio on saanut aikaan, edistää matkailua, saada aikaan investointeja ja myöskin sen tapauksessa saada huomio kiinnittymään ongel- muihin kuin asioihin kuin ongelmiin, joita maassa on, esimerkiksi ihmisoikeusongelmat. Mitä tulee ihmisoikeuksiin, urheilutapahtumat ovat sellaisia, että niillä on potentiaalia olla myönteinen tai kielteinen voima. Ne voivat osaltaan edistää ihmisoikeusrikkomuksia, kuten ne ovat monissa maissa vaikuttaneetkin näihin asioihin. Amnesty International on dokumentoinut asioita. Nimenomaan urheilutapahtumien luomisyhteydessä olemme nähneet ongelmat, jotka ovat liittyneet ilmaisuvapauteen, kokoontumisvapauteen, näihin koskevia rikkomuksia ja myöskin muita rikkomuksia. Toisaalta urheilutapahtumat voivat myöskin osaltaan edistää ihmisoikeuksien nauttimista, kuten YK on ihmisoikeuskomitea tunnusti päätöslasemassa, jonka se hyväksyi 2011 lokakuussa olisi hyvin voimakasta, jos suuret urheilutapahtumat voisivat mukauttaa kansainvälisiin ihmisoikeuksien niin arvoihin ja standardeihin, niin että tapahtumat voisivat muuttua ihmisoikeuksien resurssiksi, niiden edistämisen lähteeksi. Urheilulla on mahdollisuus asettaa kyseenalaiseksi syrjivät stereotyypit, ja se voi edistää myönteisiä imagoja syrjäytyneistä ryhmistä, esimerkiksi people with disability. Some sports... Paralympialaiset ovat osittain tätä edistäneet myöskin jotkin urheilut ovat tunnetuksi läpimurroista, joita ne ovat saaneet aikaiseksi, ja ovat samalla myöskin muuttaneet näkemyksiä, vaan koskenut tiettyjä yhteisöjä ja saaneet tätä aikaan edistettyä tasa-arvoisuutta. Vuosikymmenen aikana oli nähdä tapahtumia, kun henkilöitä kuten Jesse Owen, Muhammad Ali, Billie Jean King, Martina Navratilova, Ivon Wulegong, eh, Kathy Freeman, Asipapun Merga muun muassa, jotka ovat edistäneet ihmisoikeuksia osaltaan eri yhteyksissä. Amnesty International tunnustaa roolin, joka urheilulla voi olla ihmisoikeuksien edistämisessä, mutta olemme enemmän huolissamme vaikutuksesta, joka suurilla urheilutapahtumilla on ihmisoikeuksiin maissa, joissa nämä tapahtumat järjestetään. Tämä vaikutus alkaa siinä vaiheessa, kun rakennetaan tarvittavia infrastruktuuria, ja se tulee kestämään aina tapahtuman loppuun saakka, jolloin se jää tavallaan tapahtuman perinnöksi. Ne kattavat lähes kaiken, kaikki kansalaiset ja poliittiset oikeudet, mukaan luettuna sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuurioikeudet, oikeuden elämään, ilmaisuvapauden, liikkumisvapauden, järjestäytymisvapauden, syrjimättömyyden vapauden, oikeuden terveyteen, asumiseen – ne ovat sellaisia oikeuksia muun muassa, joita on rikottu suurten turheilutapahtumien yhteydessä. Amnesty International on dokumentoinut pakkomuuttoja, satunvaraisia pidätyksiä, poliisin harjoittamaa kiusantekoa, joka on koskenut kodittomia ja maahanmuuttajia esimerkiksi Etelä-Afrikan maailmanmestaruuskisossa, joka pidettiin 2010. Jossakin maissa naisiin kohdistuva syrjintä on vahvistunut urheilun kautta – urheilujärjestöt ovat toimineet aktiivisesti hallitusten kanssa sen varmistamiseksi, että naisten oikeus, oikeudet urheilussa evätään. Tarvitaan lisätoimia, jotta voitaisiin välttää kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia, joita urheilutapahtumilla on. Kansanhallitukset, jotka eivät varmista sitä, että urheilutapahtuman järjestäminen on yhdenmukaista ihmisoikeustandien kanssa, on vedettävä vastuuseen. Ja EUlla on kykyä ryhtyä erinäisiin toimiin, jotka voisivat auttaa tilanteeseen puuttumiseen esimerkiksi antamalla neuvoja jäsenvaltioille siinä, minkälaisia toimia pitäisi tehdä, jotta voitaisiin välttää ihmisoikeusrikkomusten edistämistä, mutta myöskin niin, että kolmentasopuolet yritykset vedettäisiin vastuuseen tällaisista rikkomuksista. EU voisi olla mukana vastuu urheilujärjestöjen kanssa niin, että laitaisiin aikaan minimijärjestöjä ja katsottaisiin, että niitä noudatettaisiin. Se voisi myöskin edistää hyvien käytäntöjen toteuttamista ihmisoikeuskysymyksissä, kun on kysymys suurista urheilutapahtumista, ja se voisi myöskin seurata ihmisoikeusvaikutuksia, joita urheilutapahtumilla on. On helppoa ottaa sellainen, olla sitä mieltä, että Euroopan ulkopuoliset maat ovat todennäköisempiä rikkomaan ihmisoikeuksia, kun valmistellaan tai ollaan isäntinä suurissa urheilutapahtumissa, ja että EUn jäsenvaltioilla on vähän syytä olla huolissaan. Kuitenkin todistus olympiakisoista ja muista tapahtumista Euroopan unionissa osoittavat päinvastaista. On kolme ulottuvuutta, jotka liittyvät Lontoon 2012 olympiakisoihin, jotka ansaitsevat lähempää huomiota. Yksi on työvoiman oikeuksien rikkomukset, jotka liittyvät palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen, jotka liittyvät kisojen järjestämiseen. Toinen asia on sitten ihmisoikeus, historia, joka on sponsorilla, jotka tukevat kisoja. Ja sitten naisiin kohdistuva väkivalta on kolmas kysymys. Kansainvälisten ammattiyhdistysten äh, koalitio Playfa on ne, jotka valmistavat urheiluvälineitä 2020 kisoja varten, ovat maksaneet hyvin alhaisia palkkoja. Työntekijät joutuvat tekemään ylityötä saavuttaakseen epärealiset tavoitteet ja heitä uhataan välittömällä irtisanomisella, jos he valittavat työolosuhteista. Eli 2011 tutkijat, jotka toimivat playfact kampanjan puolesta, eh, kävivät tutustumassa tehtaisiin, jotka valmistavat olympiatarvikkeita Kiinassa, Filippiineille ja Sri Lankassa ja todistaneita eh, laajoista rikkomuksista, jotka julkaistiin heidän raportissaan. Tuloksena siitä, että Playfair on mukana 2012 Games known as Locock että on vaadittu, että toimittajat ja lisenssien saajat voisivat toimia kansainvälisten työvoimastandien mukaisesti ja myös samaan aikaan myöskin mekanismeja, että rikkomukset, jotka liittyvät tähän säännöstöön, että voidaan tutkia, voidaan selvittää ja ratkaista, on pyritty myöskin samaan aikaan työtä riippumattomien arvioiden kanssa niin, että voidaan hyviä käytänteitä välittää eteenpäin järjestäjien kanssa neljän vuoden kuluessa. Tämä on myönteinen tulos. Toistuva ilmiö, joka liittyy suuriin urheilutapahtumiin, on eettiset kysymykset, jotka liittyvät yrityksiin, jotka antavat tukea, ovat sponsoreita. Tässä erityisesti Lontoon kisojen osalta on harjoitettu läheistä tarjoustojen tarkastelua. Kaikki muistavat 2008 Union Carbide yrityksen kaasupäästön Bobalissa Intiassa. Se on kaikkein kamalimpia esimerkkejä yrityksen laiminlyönneistä, joka voidaan muistaa Bobalin tai äh, osalta äh, tapahtumatulokset ovat, ovat edelleenkin ottaneet äh, pysyviä jälkiä, jotka ovat satojen tuhannen ihmisten terveyteen, ongelmiin, asumisessa, vesihuollossa ja myöskin asianmukaisessa elämäntasassa. Dow Chemical Company on ollut Union Carbinein ainoa omistaja erinäisiä vuosia, ja Kansainvälinen olympiakomitea antoi Dow Chemicalille ähm, maailmanlaajuisen olympiakumppanin luodin, roolin. Elokuussa 2011 Dow Chemical valittiin antamaan äh, sen, sait oikein valmistaa sen, sen materiaalin, jolla, jotka käytetään stadionilla. Intian olympiajärjestö kääntyi kansainvälisen olympiakomitean puoleen, jotta se katka, purkaisi tämän sopimuksen Daun kanssa, mutta kansainvälinen komitea ei suostunut tähän. Ja e, tämä siis tehtiin ilman, että kiinnitti huomiota yrityksen e, taustaan ihmisoikeuskysymyksissä ja riippumatta siitä, siitä, mitä tapahtuu globaalin tällä hetkellä, ajatellen ympäristövaikutuksia, mahdollisuutta saada ter- puhdasta juomavettä ja asianmukaista terveydenhuoltoa niille, jotka selvisivät tästä katastrofista. Naisiin väkivalta on kysymys, jota Amnesty International erityisen tarkkailee, koska on yhä enemmän tosi, todisteita siitä, että on yhteys suurten urheilutapahtumien ja mm, sukupuolisen ja kotiväkivallan välillä naiskaupan, naisten hyväksikäytön, prostituution välillä ja myöskin hyväksikäytön osalta, joka kohdistuu naisurheilijoihin ja heidän valmentajiensa taholta. Maksullinen seksi, josta turistit maksavat ja myöskin urheilijat. Tämä aiheuttaa ongelman, jossa naisia mahdollisesti salkutaan yhä enemmän ja myydään prostituution. Atenan olympiakissa 2004 todettiin, että naiskauppa kaksinkertaistuu. Ja se ei vielä vuottakaan kisojen jälkeen ollut pudonnut kisojen edeltävälle tasolle. On se selkeä yhteys siis urheilutapahtuman ja naiskaupan välillä, mikä on selvää. Ja selvää on myös, että se, että kun maksullisen seksin kysyntä kasvaa, kasvaa myöskin kauppa. On tärkeää, että poliisijärjestäjät, hallituksen organisaatiot ja erityiset naisjärjestöt harjoittavat yhteistyötä arvioidakseen riskit, joita on, ja että ne panevat toimeen toimeenpanosuunnitelman etukäteen ennen kuin mitään suurta urheilutapahtumaa järjestetään. Kielteiset ihmis- oikeusvaikutusta, joita urheilutapahtumilla on, tapahtuvat toistuvasti, koska puuttuu tehokkaita mekanismeja, joilla voitaisiin pysäyttää niiden toistuminen. Ei ole yllättävää, että kansainväliset urheilujärjestöt, kuten FIFA ja kansainvälinen olympiakomitea, tekevät vähän edistääkseen tai suojellakseen ihmisoikeuksia. Nämä ovat yksityisiä elimiä, ne eivät ole hallitusten elimiä, eivätkä ne ole tehokkaasti vastuussa kenellekään varmistaakseen, jotta varmistettaisiin se, että ne tekevät jotakin ihmisoikeuksien edistämiseksi. KOK voisi edistää enemmän ihmisoikeuskysymyksiä ja odotuksia ihmisoikeuksien osalta niissä protokollissa, joita sillä on kansallisten olympiakomiteiden kanssa, ja se voisi pyrkiä vahvistamaan sitä, että saadaan aikaan tulosta. KK ja FIFA voisivat vaatia jäseniään kiinnittämään huomiota ihmisoikeuskysymykseen siinä vaiheessa, kun tehdään ratkaisuja tapahtumien järjestämisestä niin, että tapahtumien järjestämisoikeuksiin liittyvät yksityiskohtaiset suunnitelmat, joilla varmistetaan ihmisoikeuksien turvaaminen mukaan luettuna asianmukaiset vaikutusarvioinnit, ja näistä pitäisi tulla normaali vaadittu menettely. Joten lopullinen kysymys, jonka haluaisin kysyä, on, mitä EU voi tehdä toimivaltansa puitteissa urheilutapahtumia koskevan politiikan kehittämisen puitteissa ja ihmisoikeuksien ja demokratian strategisen puitteen yhteydessä, joka äskettäin on hyväksytty neuvostossa. Euroopan komissio meidän mielestämme, sen tulisi voimakkaammin sitoutua ihmisoikeuksien suojelemiseen ja valtavirtaistamiseen osaksi urheilupolitiikkaansa – Komission tulisi myöskin antaa ohjausvälineitä jäsenvaltioille, jotka järjestävät suuria tai isännöivät suuria urheilutapahtumia niin, että se tapahtuu EUn ihmisoikeuspuitteiden mukaisesti ja ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti, joihin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet. Jos tarpeen, EUn pitäisi asettaa, luoda yhteiset normit, jotta perusoikeuksista pidetään kiinni. Urheiluohjelman rahoittamisen puitteissa komission tulisi sisällyttää hankkeita, jotka tähtäävät ihmisoikeuksien suojelemiseen ja ihmisoikeuksien valtavirtaistamiseen. 2011 komission jäsen Vasilju kävi KK päämajassa Losannessa ja kävi keskustelua komission ja se KK välillä. Komissio tulisi käyttää tätä syntynyttä vuoropuhelua siihen, että KK vedettäisiin mukaan siihen, että, että mm, otettaisiin huomioon tapahtumien järjestämisessä ja myöskin valittaessa sponsoreita ja eh, ei pelkästään kansallisella tasolla, mutta myöskin ne, jotka kansallisella tasolla ovat antavassa toimeksiantoja erilaisten tapahtumien järjestämiseen, noudattaisivat ihmisoikeuksia jota otatte huomioon. Parlamenttia kehottaisin voimakkaasti osaltaan edistämään ihmisoikeuksien suojelua urheilutapahtumien yhteydessä. Ja me kehottaisimme parlamenttia myöskin kääntymään komission puoleen, jotta se ryhtyisi kaikkiin välttämättömiin poliittisiin ja säännöstoimiin, jotta varmistettaisiin tämä tilanne. Kulttuurivaliokunta yhdessä ihmisoikeuksia alivaliokunnan yhdessä sen tulisi pohtia urheilutapahtumien seurantaa, jotka järjestetään EU-valtiossa, ajatellen nimenomaan niiden ihmisoikeusvaikutusta. Ja seurannalla tämä voisi, voi tarkoittaa sitä, että lähettäisiin valtuuskunta, joka olisi tapaamassa eri vastuuosapuolia ja raportoisi tapahtumasta parlamentille. Tärkeät urheilutapahtumat, niiden tulisi osoittaa kunnioitusta kaikkia ihmisoikeuksia kohtaan, kaikkia, kaikessa, miten ne on suunniteltu, rahoitettu, hallinnoitu ja markkinoitu, koko niiden elinkierron, elinkaaren kautta. Tämä on pitkä matka. Siihen sisältyy aloitteita monista hallituksellisilta, hallitusten välisiltä ja hallituksen yläpuolella olevista elimistä. EUlla on tärkeä tehtävä tämän prosessin edistämisessä ja sen tulisi käyttää uutta toimivaltaansa ihmisoikeuksien ja urheilun alueella sen varmistamiseksi, että ihmisoikeudet ovat avainkomponentti sen lähestymistavassa urheilutapahtumiin. Kiitos. Thank you very much, Mr. Frankenthal. Kiitos, herra Frankenthal. Ja seuraava puhe, olkaa hyvä. Chair, and thank you to... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, ja kiitoksia Amnestylle teidän hyvin kattavasta esityksestänne. Haluaisin aloittaa positiivisista asioista, sillä uskon, että muutamia vuosia sitten eräät meistä saattavat tämän muistaa. Äh, vuonna 1978, kun äh, Argentiassa oli hyvin synkkä juuri kukaan ei Euroopassa politiikassa keskustellut siitä, että maassa järjestettäisiin jalkapallon MM-kisat ja hyvin harva ihminen vastusti tätä ajatusta. Ja nyt monissa tilaisuuksissa mielestäni on hyvin nykyisin yleistä, että poliitikot käsittelevät ihmisoikeustilannetta maissa, joissa ihmisoikeustilanne on erittäin huono, ja jos järjestetään suuria urheilutapahtumia. Te puheenjohtaja mainitsitte aivan aluksi nämä Ukrainassa järjestetyt jalkapallon EM-kisat ja meillä on tulevat jääkiekon kisat Belaruksessa, valko ja sitten Bahrainissa ähm, kisat, äh, huolimatta siitä, että monet ihmiset ovat vastustaneet kivasti näitä kisoja. Eli uskon, että tämä on asia, joka on tullut politiikkaan esille. Minulla on vain muutamia asioita, joita voisin lisätä tähän Amnestin edustajan puheenvuoroon. Ihmisoikeusnäkökulmasta meidän pitäisi tarkastella myöskin urheilijoiden itsensä oikeuksia. Tämä on ihmisoikeuskysymys. Jos on tilanteita, joissa eräissä maissa urheilijat joutuvat ottamaan doping-aineita, jotta saisivat hyviä tuloksia. Ja että heille saattaa jopa antaa näitä dopingaineita ilman heidän tietoaan. Voivatko sitten urheilijat olla rauhanlähettiläitä ja katalysaattoreita? Olemme nähneet tällaisia tilanteita Liberiassa, jossa monet entiset äm, lapsisotilaat ovat olleet jalkapalloilijoille. He ovat erittäin hyviä jalkapallon pelaajia usein. He ovat olleet ammattilaisina ja heitä on pidetty muutoksen lähettiläänä. Ja olemme myöskin nähneet, että kansainvälisen olympiakomitean ähm, sopimus myöskin osoittaa, että urheilun harjoittaminen on ihmisoikeus. Ja olemme varmastikin samaa mieltä, jokaisella täytyy olla oikeus harjoittaa urheilua ilman minkään tyyppistä syrjintää olympialaisten hengissä. Tämä vaatii yhteisymmärrystä, ystävyyden, solidaarisuuden ja reilun pelin arvojen kunnioittamisesta. Ja kun me tarkastelemme käytäntöjä eri maissa, havaitsemme, että ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu. Jälleen kerran, jos tarkastelemme Saudi-Arabiaa, tytöt eivät saa koulussa osallistua liikuntatunneille ja naiset ja tytöt heitä on jopa kielletty osallistumasta olympialaisiin. Eli on olemassa selkeä äh, ristariita äh, YK on naisten syrjimättömyyden sopimuksen ähm, sitä kohtaan Saudi-Arabia sitä rikkoo ja se on nyt viety ihmisoikeusneuvostoon. Urheilun harjoittaminen on ihmisoikeus. Amnestin edustaja Frankenthal tässä viittasi jo suurempaan vastuuseen urheiluorganisaatioiden kuten FIFAn ja kansallisen olympiakomitean vastuuseen, ja olen samaa mieltä, että näillä organisaatioilla tulisi olla hyvin paljon ähm, tarkempaa ähm, toimintaa ja vaatimuksia, mitä tulee ihmisoikeustilanteeseen, kun olympialaiset myönnettiin Kiinalle – yleisölle sanottiin, että kyllä todellakin me olemme sopineet, että ihmisoikeustilannetta pitäisi parantaa, mutta käytännössä neuvottelujen jälkeen mitään ei tapahtunut. Oli olemassa jonkinlainen suullinen sopimus Pekingin kanssa ja siinä oli kaikki. He tietävät, että yleisölle puhuessaan heidän täytyy olla tulevaisuudessa tarkempia, kenelle olympiakisat myönnetään mutta on myöskin tilanteita, joissa eh, ihmisoikeusasioihin on puututtu. Esimerkiksi omassa maassani Saksassa on eh, Saksan jalkapalloorganisaatio, joka jolla on järjestönä noin 7 miljoonaa jäsentä ja 7000 klubia, jotka kuuluvat siihen, ja he ymmärtävät, että he tekevät töitä nuorten ja aikuisten parissa, ja heillä on hyvin paljon mahdollisuuksia, jos he tukevat äh, ihmisoikeuksia, niiden tukemista ja rasismin vastaista työtä. Ja uskoisin, että jokin aika sitten äm, tämä organisaatio äh, teki omien jäsenien kanssa hyvin positiivisen äh, ohjelman jossa pyrittiin vastustamaan rasismia. Siellä oli erittäin järkyttäviä tapahtumia eräissä urheilutapahtumissa, joissa ihmiset näyttivät natsitervehdystä ja myöskin eräät pelaajat olivat joutuneet aggression kohteeksi rotunsa vuoksi. Ja tässä oli tehty ponnisteluja, jotta tämä rasismivastainen työ olisi pysyvä osa urheilujärjestön toimintaa. Neuvoston päätelmät äh, vuodelta 2010 erityisesti sanovat, että rasismivastainen työ kuuluu myöskin urheilujärjestöjen toimintaan. Herra Frankenthal, kun te sanotte, että valiokunnan tulisi toimia, me voisimme tehdä enemmän. Me voisimme esimerkiksi, kun meillä on ihmisoikeuksia käsitteleviä miten teemme voisimme tarkastella myöskin näitä asioita, mutta on muita tapauksia, kuten esimerkiksi Adidas ja Puma, jotka tuottavat urheiluvälineitä, ja me voisimme heitä rohkaista enemmän siihen, että heidän, heillä olisi reilummat säännöt tuotannolle kuin nyt. Kiitoksia. Kiitos. Haluaisin lisätä vielä jotain. Nämä on tehnyt myös tarkistuksia tähän asiaan liittyen. Eli naisten syrjyminen urheilussa. Ja tämä koskee juuri siis olympialaisia Lontoossa. Ja ongelma on se, että olympialaiset eivät pidä kiinni omasta sopimuksestaan niin sitten nämä naiset luulevat, että heidän täytyy esimerkiksi peittää itsensä niin kuin Iranissa. Ja jotkuthan pelasivat Iranissakin jalkapalloa juuri tällä tavalla äh, hunnutettujana. Niin, no eihän tässä nyt ole ihmekään, että tätä matkitaan. Lontoossa on sama tilanne. Naiset kertoivat, että me emme oikeastaan voi tehdä mitään tilanne oli jo parempi, mutta nyt se jälleen huonone, koska eh, länsimaat eh, ajattelevat, että heidän täytyy nyt pukeutua sitten samalla tavalla kuin mitä iranaiset naiset joutuvat pukeutumaan. Kansainvälinen olympiakomitea, jos se viittaa tähän sopimuksensa, niin se voisi kyllä vastustaa tätä. Siinä on olemassa vaatesäännöt, vaatetussäännöt ja siitä voitaisiin pitää kiinni. Mielestäni me emme ole tarpeeksi tiukkoja. Me puhumme poliittisesti korrektista toiminnasta, mutta siis säännöt ovat sellaiset, kun ovat, pukeudutaan sopivalla tavalla no voin viitata tässä vain saksalaisiin, mutta jos nyt näen sitten, että saksalaiset jalkapalloilijat sitten pelaavat hunnutettuja Iranissa, niin se oli nyt väärä kumarrus kohti Iranin hallitusta kohtaan. Ja siksi vastuussa olevat, niin heidän täytyy olla tiukempia suurissa tapahtumissa. Täytyy viitata tähän yleissopimukseen ja näihin sääntöihin, jotka oikeastaan koskevat kaikkia. Tähän mennessä näin ei ole tehnyt. Kollega Boris, sitten kollega Skuria ja sitten Mikatski. Herra Boris. Dziękuję bardzo. Ten, ten temat jest niezwykle, niezwykle aktualny, niezwykle ważny. Jesteśmy po mistrzostwach... E, Tämä aihe. juuri saimme päättymään Euroopan jakamalastoskilta puolessa ja Ukrainassa ja minusta olivat hyvin menestyksekäs tapahtuma. Myös ajattelen sitä asiaa, mistä tänään olemme keskustelleet. Tapahtumien vieminen, kuten jalkapallokisat ja sitä ennen maailmanmestaruusjalkapallokisat Etelä-Afrikassa, aika ajoin ne ovat mahdollisuus rikkoa stereotyyppejä, jotka liittyvät tiettyyn alueeseen tai tiettyyn paikkaan, niin että ihmiset todellakin löytää uusia arvoja, kulttuureita ja osoittaa myös solidaarisuutta. Ja minusta on siksi tärkeää tehdä rohkeita päätöksiä tapahtumien sijoittamisessa, joten on tärkeää myös ihmisoikeuksien kannalta, että näin toimitaan. Samantyyppinen esimerkki syntyi, kun italialaiset olivat pelaamassa Puolassa näiden Euroopan mestaruuskisojen aikana. Puolan joukkueessa oli musta pelaaja saman tavalla kuin Balotelli, joka pelasi Italian joukkueessa. Ja oli tietynlaista rasismia, joka nähtävissä paikallisissa peleissä niin Italiassa kuin Puolassa mutta sekä Balotelli että, tästä, että tämä Puolan joukkueen mustapelaajista tuli kansallisia sankareita. Heidän läsnäolonsa joukkueessa saa enemmän aikaan kuin miljoonien eurojen käyttäminen rasismin tai muukalaisvihan torjumiseen. Minusta urheilu on paras malli integroida ihmisiä ja toimia eri syrjinnän piirteitä vastaan. Joten tällaiset esimerkit ovat arvokkaita Poliittisesti puhuttuna Ukrainan kysymys ja vastalauseiden tasapainoinen muoto, siis vastalauseiden protesti, joka koskivat ihmisoikeusrikkomuksia Ukrainassa, minusta tämä tapahtui optimaalisella tasolla. Toisaalta ei asettu kyseenalaiseksi uudella tapahtumaa, ja samaan aikaan kuitenkaan tietyt poliitikot eivät matkustaneet Ukrainaan, koska sanovat selvästi, että he eivät olleet tyytyväisiä demokratian tasoon maassa. Minä toivon, että ukrainalaiset ymmärsivät tämän, ehkä eivät Ukrainan viranomaiset, mutta ihmiset kuitenkin, jotka menevät äänestämään ensi kerralla. Ehkä he valitsevat eri tavoin. Minusta tämä oli hyvin merkittävää, koska se mahdollisti sen, että ihmiset saattavat nähdä, että Euroopassa ihmiset sanovat, että teidän maassanne on jotakin vielä demokratian osalta. Ehkä tämä saa heidätkin ajattelemaan jotakin ja myöskin miettimään politiikkaa. Mikä tahansa tärkeä urheilutapahtuma maailmanlaajuisesti tai Euroopassa, sen tulisi ottaa huomioon ongelmat, jotka liittyvät siihen, miten vammaiset voivat päästä paikalle. Voimme nähdä, että tuhannet vammaiset urheilulajin kannattajat voivat osallistua tapahtumaan. Puolassa muun muassa oli ohjelma, joka oli yksi Euroopan maailmankisojen järjestäjämaista, jossa näkövammaiset saattavat osallistua käyttäen kuulokkeita. Kuulokkeiden osalta saattoivat tuntea myöskin ilmapiirin, koska he olivat paikalla stadioneille. tämä on hyvin tärkeää. Tämä on hyvin tärkeää monille syrjäytettyneille ryhmille. Meidän pitäisi saada aikaan tällaisia määräyksiä, joilla lisättäisiin sitä, että ihmiset, jotka ovat vammaisia, voisivat myöskin osaltaan pystyä osallistumaan käyttämään sitä tyyppisiä esimerkkejä. Przepraszam, że siedzę do pana tyłem, ale to tak zostaliśmy usadzeni. Kiitos. Niin, anteeksi, että nyt istun selkä teitä kohden, mutta haluan nyt olla rehellinen olen pitänyt huolta poliittisesta vangista, joka on vangittu Valko-Venäjällä, herra Kavalenka. Ja minä käännyin teidän järjestönne puoleen, eh, jotta hän saisin eh, tietyn statuksen ja minulle vastattiin, että tämä nyt ei kuitenkaan onnistu, koska miehet, jotka pidättivät hänet väittivät, että hän olisi hyökännyt heitä vastaan. Ja Amnesty International nyt pystyy päättämään, kuka puhuu totta. Tämä henkilö on nyt vankilassa. Hän aloitti syömälakon 60 päivää sitten ja Amnesty International no, ei pysty sanomaan, että hakkasiko hän poliisin vai hakkasiko poliisi hänet 60 päivää sitten. Tässä ensimmäinen huomio teidän järjestönne kohtaan, koska Amnesty International on tehnyt hyvin paljon ihmisten hyväksi. Se on saanut tuhansia ihmisiä vankilasta, niin kiitän ymmärryksestä. Eli kun te sanotte, että Amnesty International tarkastelee, eh, kuka tienaa mitäkin ja mitä ekologisia standardeja käytetään, mitä sponsoreihin tulee, niin ilmeisesti tämä pitää teidän niin kiireisenä, että te ette enää voi avustaa ihmisiä, jotka ovat vankilassa väärin perustein maailmalla. Kaksi kysymystä aiheeseen liittyen. Jää kiekon maailmanmestaruuskilpailut valko 2014 ja sitten talviolympialaiset Sochissa. Aikooko Amnesty International pyytää, että näiden tapahtumapaikkojen paikkaa muutettaisiin niin, että jääkiekon maailmanmestaruus siirrettäisiin pois Valko-Venäjältä. Tällainen diktaattorin hallitsema maa ei ole oikea paikka tällaiselle tapahtumalle. Tämä sama koskee myös Sochia. Euroopan parlamentti sanoi joulukuun päätöslauselmassa, että Venäjän vaalit eivät olleet vapaudet ja oikeudenmukaiset. Aiotteko te reagoida millään muotoa siihen, että nämä tapahtumat pidetään maassa, jossa ei pidetä kiinni ihmisoikeuksista? Dank. Marco. Sì, grazie. Una domanda molto veloce. Eh, Kiitoksia. Minulla on vain yksi lyhyt kysymys. Kun otan huomioon Amnestin vaikutusvalta julkisen mielipiteeseen ympäri maailman ja vaikutusvalta moniin hallituksiin, olen pohtinut, onko mitään tehty syrjinnän suhteen urheilussa, erityisesti naisten vastaisen syrjinnän suhteen eräissä islamilaisissa maissa. Onko alhainen osallistumistaso johtunut Lontoon olympialaisissa siitä, ja onko tämän suhteen jotakin tapahtumassa, ja sitten liittyen ihmisoikeuksiin ja urheilutapahtumiin Kiinassa oli juuri suuret olympialaiset. Tästä on varsinkin pare, tarpeeksi jo puhuttu. Schläge. Kiitos. Näen täällä ehdotuksenne. No, me emme kyllä voi toimia niin kuin te toivotte. Me olemme parlamentti, joka ei voi ylittää toimivaltuuksiaan. Me totta kai voimme tehdä päätöksiä päätöslauselmista, joskus niitä kuunnellaan ja kritisoidaan. Kiina on hyvin allerginen aina, kun me teemme päätöslauselmia ihmisoikeuksista. Mutta ongelma on, että komissio on jäsen Vasilio eikä kukaan muukaan voi puuttua tähän meidän täytyisi kääntyä niiden puoleen, jotka tekevät päätöksiä siellä, missä arvotaan esimerkiksi näitä kysymyksiä, niin että alusta lähtien on selvää, että maassa, jossa on vakavia ihmisoikeusloukkauksia, niin tällaisia tapahtumia ei voida pitää. Ja se täytyy sitten olla myös syynä, mutta jos kaikki nyt hieman sitten kiertelevät ja kaartelevat, eivätkä uskalla sanoa, että tämä on se syy, ehkä myös taloudellisista syistä, niin sitten meidän kätemme ovat sidotut. Ei pidä vaatia meiltä liikaa vaikka totta kai me aina viittaamme näihin kysymyksiin, ihmisoikeuksien alivaliokuntahan juuri käsittelee tällaisia kysymyksiä. Petra, halusitko sinä vielä puhua? Petra, ole hyvä. Niin, ei haittaa. Olennaisimmiltaan sinä jo sanoit lähes kun se, mitä halusin sanoa, mutta on tärkeää, että vielä kerran viittaamme siihen, miten me Euroopan onnissa voisimme siellä tai täällä puuttua asiaan jollakin tavoin, koska on viitattava siihen, että päävastuu todellakin on urheilujärjestöillä, jotka luovuttavat oikeudet järjestää tilaisuuksia. Me siis keskustelemme jalkapallon Euroopan mestaruuskisoista Ukrainassa ajankohtana, jolloin siellä selvästikin tapahtuu massiivisia ihmisoikeusrikkomuksia. Ja samanaikaisesti, kun tästä keskustelemme, koripallon maailmanliitto antaa seuraavat koripallon maailmanmestaruuskisat Ukrainaan, joten voi kyllä kysyä, onko nyt niin, että keskustelut, joita käydään, millään tavoin päätyvät erilaisten järjestöjen korviin, ja on lähellä oletus siitä, että kysymys oli, olisi puhtaasti rahasta – ja että järjestely olisi tehtävä toistuvasti selväksi, että urheilulla on, voi olla integroiva vaikutus, mutta että näillä järjestöillä on suuri pää, vastuu myös silloin, kun ne päättävät siitä, missä tilaisuudet järjestetään, ja ne pitää päättää, annetaanko jokin tilaisuus jollekin maalle vai ei, voi olla viesti, jos perustelussa selkeästi sanotaan, että siellä ei järjestetä siksi, että siellä massiivisesti rikotaan ihmisoikeuksia vastaan. Tämän asian, asia, joka on syytä osoittaa säännöllisesti urheilujärjestöille, jotta ne toteavat, että niillä on poliittinen ja yhteiskunnapoliittinen vastuunsa. Kiitos ja sitten herra Frankenthal saa vielä puheenvuoron tai äh, hänen kollegansa, entinen harjoittelija täällä. Niin, Herra Frankenthal, viisi minuuttia. Voisitteko vielä sanoa jotain näihin huomioihin liittyen? Madame, jetzt habe ich dem Frankenthal das Wort Niin, nyt annoin jo herra Frankenthalille. Niin, odottakaa vielä hetki, herra Frankenthal. Inneksi pyysin puheenvuoroa. Minulla oli vähän sellainen tunne, että me olemme voimattomia ja haluaisin kuitenkin tietää. Tämä kysymys on sekä äh, kollegalle Roa Ludmille että tässä Amnestin edustajille. Onko olemassa esimerkkejä, joissa äm, toiminta ihmisoikeuksien puolesta on saanut kisat perutettua ja minkä tyyppisiä strategioita tässä ollaan voitu käyttää? Monsieur Frankenthal, s'il vous plaît. Nyt sitten herra Frankenthal. Many very contentious... Monia hyvin tärkeitä kysymyksiä, ajankohtaisia kysymyksiä, nyt yritän koota ne yhteen. Kokonaisuudessaan voisin sanoa, että olen täysin yhtä mieltä teidän kanssa tämä puheenjohtaja siitä, että se, mitä parlamentti, Euroopan parlamentti voi tehdä, on rajallista. Päätösosamien hyväksyminen, vetomusten osoittaminen niin ihmisille, joilla on vaikutusvaltaa, toimien käyttäminen siihen, että pyritään hyödyntämään toimia, joihin muualla on ryhdytty EU-ssa, neuvoston tasolla, neuvostossa, ja eri parlamentin valiokunnissa. Se on kaikkein realistisinta, mitä voidaan tehdä. Selvästikin on paljon mahdollisuuksia ja paljon tarvetta. Vastauksena herra Migalskin kommentteihin, jotka liittyivät siihen, pitäisikö tärkeimmät urheilutapahtumat viedä pois tietyistä maista siksi, että niillä on tiettyjä ihmisoikeuskäytäntöjä – Amnesty ei ota kantaa mitenkään rangaistuksiin tai boikotteihin. Tämä on hyvin ongelmallisia kysymyksiä, koska on vaikea päättää, missä kulkee raja. Jos me sanomme ei valko miten sitten ajatellaan Kiinasta tai muista maista, joten me emme ota kantaa tähän. Se on EUn ulkosuudenhallinnon asia. Mutta tärkeää on että kansainvälinen olympiakomitea ja muut tärkeät urheilujärjestöt ovat mukana oikeudellistovissa sopimuksissa, protokollissa, pöytäkirjoissa isännöivien hallituksen kanssa, jotka liittyvät tapahtumien järjestämiseen jos näissä mainittaisiin esimerkiksi ihmisoikeudet niin, että olisi tiettyjä velvoitteita, joita valtioilla on, jos kysymys on EU-jäsenvaltioista, kysymys on silloin EU-strategisista puitteista, jotka voidaan viitata, ja toim- samoin myöskin toimintasuunnitelmaan, sillä olisi merkitystä sille, miten kisat tapahtumat toteutetaan. Tilanne, johon me haluamme päästä, on se, että mikä tahansa hallitus, joka isännöi kilpailuja, tietää, että sen ihmisoikeusvaikutus, ihmisoikeustoiminta, jota se harjoittaa, tulee tarkkailun kohteeksi. Hallitus saattaa tehdä tarjouksen olympiakisojen järjestämisestä ajatellen, että siitä on hyötyä imagolle, että sillä on myönteistä vaikutusta, mikä sitten tavallaan myöskin jättää huomiotta, hämärtää ihmisoikeustilanteen maassa, mutta jos näihin eri protokolliin, pöytäkirjoihin, joita on FIFalla kansainvälisellä olympiakomitealla, olympiakomitealla, ja jos EUlla on direktiivi, joka menisi tähän suuntaan koskien jäsenvaltioita, silloin jo alusta lähtien olisi selvää, että on selkeitä viestejä siitä, mitkä ovat odotukset, ja järjestäjät, järjestämistä haluavat maat tietävät, että niin on toimittava puhtaammin, koska muuten saattavat joutua hyvinkin epämiellyttäviin tilanteisiin ennen äh, kilpailujen järjestämistä, joten EU on tietysti vain yksi toimija, mutta voi olla tärkeää, että luodaan kuitenkin toisenlainen ilmapiiri, jossa kisoja järjestävät maat tietävät, että vaikka ne tekevätkin tarjouksen, niiden ihmisoikeustilanne tulee tarkkailun kohteeksi. Ja uskoakseni tällä kokonaisuudessaan voisi olla merkitystä. Mitä sitten tulee kysymykseen nais, urheilijoiden kieltämisestä, osallistumisen kieltämisestä Saudi-Arabiassa ja Persialahden maissa. Tämä on asia, jonka Amnesty on ottanut esille lukuisis, lukuisasti. Ajatellen järjestelmällistä naisten syrjimistä näissä valtioissa. Ja tietysti, kun on suuria urheilutapahtumia, on tilaisuus uudelleen voimakkaammin tarttua näihin kysymyksiin, jos sellaiset maat, kuten Saudi-Arabia, haluavat ottaa paikkansa – kansainvälisessä urheiluyhteisössä, sen täytyy myöskin kunnioittaa kansainvälisiä arvoja ja standardeja. Okay. you want to say something? So thank you very much. Paljon kiitoksia, herra Frankenthal. Oli erittäin hyödyllistä käydä tätä mielipidevaihtoa tässä vaiheessa. Meidän tulisi pohtia näitä kysymyksiä mahdollisimman usein. Meidän täytyy todellakin kiinnittää huomiota tähän asiaan niissä järjestöissä, jotka ovat vastuussa. On olemassa sopimus, jossa kaikki ihmisoikeudet on mainittu. Me voimme olla voimakkaampia, jos tämä tapahtuu Euroopassa, koska meillä on Euroopan ihmisoikeussopimus. Ehkä tämä pitäisi mainita useammin. Ihmisoikeuksien alivaliokunnassa tämä on hyvissä käsissä. Ehkä tästä voitaisiin tehdä joku pieni mietintö. Tämä on jatkuva aihe. No ei se pääty mietintöön, mutta voimme tehdä ihmiset tietoiseksi tästä. Ja voimme sitten mainita e- esimerkkejä, joissa ihmisoikeuksia ei kunnioitettu tässä pitää myös kiinnittää huomiota järjestöjen, jotka ovat myöntäneet nämä kisat tietylle maalle. Niin, no, me olemme parempia. Me emme ole vastuussa. Me voimme ainoastaan puhua ja tehdä päätöslauselmia. Mutta ulkosuhteissa asian tulisi kiinnittää huomiota. Paljon kiitoksia. Päätämme kokouksen. Kaiken täytyy lähteä paitsi koordinaattoreiden. Paljon kiitoksia, nähdään huomio. Huomenna nähdään, älkää unohtako äänestyskorttejanne.